Okay. Dear liebe Kollegen. No niin, arvon kollegat. Nyt voisimme aloittaa kokouksen siinä toivossa, että osallistujien määrä kasvaisi hieman. Esityslistaan liittyen toteaisin, että kohta kahdeksan keskustelu kauppapolitiikasta vastaavan komission jäsenen Ashtonin kanssa alkaa kello 10.30 ja heti sen jälkeen järjestetään hyvin lyhyt koordinaattoreiden kokous koska sille ei nyt ole varattu minkäänlaista esityslistaa Ja sitten lopuksi vielä tällaiset, niin miten tämä nyt varovaiset sanoisin, jäähyväiskippistelyt. Niin tämä on todellakin tänään viimeisin tämän lainsäädäntökauden kokouksemme. No, jos teillä ei ole esityslista luonnokseen liittyen mitään huomautettavaa, niin esityslista on näin muutoksinen hyväksytty. Sitten kohta kaksi. Puheenjohtajan ilmoitukset. Ensinnäkin toivottaisin Kolumbian suurlähettilään tervetulleeksi tähän kokoukseemme. häntä varmaankin kiinnostaa erityisesti esityslistan kohta seitsemän, josta vielä tänään keskustelemme. Niin, ilmoituksiin liittyen tämä kokoushan menee nettiin, joten aina kun puhutte, niin käyttäkää tätä vasemmanpuolista mikrofonia, mikrofonia, sillä muuten kamerat eivät kohdistu teihin. Ja sitten toinen asia, totuttu asia, asiakirjasta, asiakirjat nipusta ne löytyy kaikki ne kirjelmät, jotka olemme vastaanottaneet, joten jos haluatte saada jonkun näistä kirjallisista käyttöönne, niin, niin ottakaa sihteeristön yhteyttä, niin he toimittavat seille, teille sen saman tien. Niin, ja koska tänään on viimeisin kokouksemme, niin haluaisin tässä yhteydessä kiittää kaikkia sydämellisesti kuluneesta kahdesta ja puolesta vuodesta jännittävästä, hedelmällisestä yhteistyöstä, vaikkakaan emme aina olleet samoilla linjoilla erinäisissä kokouksissa ja työmatkoillamme ja kiitokset myöskin tulkeille, jotka ovat avustaneet meitä tämän kahden ja puolen vuoden aikana ja jotka ovat joskus omasta tahdosta tai joskus vasten omaa tahtoa myöskin joutuneet joustamaan. Ja kiitokset myöskin sihteeristön edustajille. Yhteistyö on ollut todellakin hienoa. Se nyt on ainakin oman näkemykseni ja kiitokset kaikille poliittisille koordinaattoreille. Kiitos kuuluu myöskin ryhmien puheenjohtajille. Ja kiitokset kaikille niille, jotka ovat aina osallistuneet kokouksiimme. olette seuranneet keskusteluja aiheista, jotka ovat teitä kiinnostaneet eri toimielinten edustajia, suurlähetysten väkeä, tutkimusten laatioita, kuulemistilaisuuksiin osallistuneita kollegoita, kaikkia heitä kiittäisin. Minä uskon, että valiokunta voi olla tyytyväinen viimeiseen kahteen ja puoleen vuoteen. Kaikkeen me onnistuneet toteuttamaan, mutta uskon, että kansainvälinen kauppapolitiikka on juurtunut vielä vahvemmin tämän parlamentin toimintaan. Ja nyt haluaisin lukaista teille yhden kirjelmän, jonka laadimme vielä eilisillan kuluessa. Ja tiedätte, kunhan luen, mitä tämän taustalla piilee. Tulen välittämään tämän kaikille kollegoille, jotta te ryhmissä voitte ottaa nämä asiat esille keskusteltavaksi, sillä voi olla, että keskiviikkona Strasbourgissa tulemme järjestämään äänestyksen näihin kohtiin liittyen ja toivoisin, että tuotte minua ja meitä tässä. Tämä on englanninkielinen teksti ja haluaisin lukaista teille tämän ainakin, että tämä löytyisi sitten pöytäkirjasta. Tämä kirjelmä on osoitettu Pötteringille. 25. maaliskuuta täysistunnossa hyväksytty päätöslausuman luonnos EUn ja AKT maiden välinen sopimus pitää sisälleen samanlaisen kohdan koskien yhteistä parlamentaarista kokousta ja sitä käsittelevää komiteaa. Ja tämä komitea on muodostettu 300, 231 sopimuksen nojalla. Ja tämä komitea, sitä tullaan täydentämään muilla sopimuksilla, kunhan tämä ensimmäinen sopimus on tullut toteen täytettyä. Ja ensimmäisessä kohdassa sanotaan, että on tärkeää, että meidän täytyisi ottaa käyttöön toimiva monitorointijärjestelmä, johon osallistuu sekä parlamentaarinen komitea että myöskin kansainvälisen kaupan valiokunnan jäseniä ja myöskin kehitysyhteistyövaliokunnan jäsenet. Näin voidaan varmistaa kansainvälisen kaupan johtoasema tässä työssä ja johdonmukainen kaupan ja kehitysyhteistyön politiikan käsittely. Halutaan varmistaa, että voidaan tehokkaasti koordinoida yhteistyötä AKT-maiden yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen kanssa. Minulle on kerrottu, että puheenjohtajakokous, joka järjestetään tänään 30.4., Sen aikana tullaan käsittelemään myöskin luonnosta, jossa käsitellään parlamentaarisia valiokuntia ja niiden toimintaa. Ehdotettu teksti olisi parlamentin täysistunnossa maaliskuussa 25. päivä hyväksytyn päätöslausunnon luonnoksen vastainen, koska se ei antaisi parlament, yhteiselle parlamentaariselle komitealle sitä riippumattomuutta kuin on toivottu. Ja me toivomme, ettei parlamentin enemmistön hyväksymää kantaa rikota tässä, eli se, että millä tavalla yhteistyötä voidaan tehdä tämän yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen kanssa. Nyt kysyisin, että onko tähän liittyen mitään huomautettavaa, ja jos ei ole, niin siinä tapauksessa voimme siirtyä esityslistan kohtaan kolme. Ai niin, nyt voinkin jatkaa saksan kieltä käyttäen. Niin, kohta kolme. Koordinaattoreiden suositukset. Ne on jaettu teille. Jos näihin ei ole olemassa mitään huomautettavaa, niin aikataulun mukaisesti nämä hyväksytään. Sitten pöytäkirjojen hyväksymiseen 24.–25. helmikuuta, 5. maaliskuuta esitettyjen pidettyjen kokousten pöytäkirjat, jos niihin ei ole tämän päivän kuluessa mitään huomautuksia esitetty, niin sitten ne hyväksytään ja näin pääsemmekin sitten kohtaan viisi. Raaka-aineiden kauppa aiheena ja varmaankin muistatte, että vuonna 2008 valiokuntamme laati mietinnön, jonka laatimisesta vastasi kollegamme Jens Holm, ja nyt olemme saaneet komission tiedonannon raaka-aine kauppaan liittyen käyttöömme. Tehän tiedätte, että Euroopan unioni on suuressa määrin riippuvainen raaka-aineiden tuonnista. Ja kun katsoo tätä tiedonantoa, niin käy ilmi, että on olemassa kolme painopistealuetta. Tässä komission tiedonannossa siis – Yhtäältä se toivomus, että meillä olisi yhtälainen pääsymahdollisuus näihin raaka-aineisiin raaka-ainemarkkinoihin markkinoihin kuin kaikilla muillakin kilpailijoillamme. Toisaalta tärkeää on, että voimme varmistaa raaka-aineiden saatavuuden Euroopan unionin tarpeet silmällä pitäen ja kolmanneksi meidän tulee varmistaa, että kierrätyksen tehokkuus tasoa on nostettava raaka-aineiden kierrätyksen yhteydessä, että raaka-aineiden käyttöä on vähennettävä. Olen erittäin iloinen siitä, että komission edustaja on täällä paikalla. Komission edustaja tulee meille kertomaan vielä vähän enemmän tästä tiedonannosta, joten kollega Madeleine Tuininga saa puheenvuoron. Ja sen jälkeen kollegani saavat puheenvuoron. Mutta nyt ensin komissio, olkaa hyvä. Um, uh, Kiitos oikein paljon tästä johdannosta. Olen hyvin iloinen siitä, että voin olla täällä tänään. Kuten annoittekin ymmärtää, niin tämän mietinnön ja parlamentin hyväksymän päätöslaseman jälkeen on tapahtunut paljon. päätöslaseman esitetty ja tämä on kaikki johtanut tämän tiedonannon valmisteluun ja tämä tiedonanto on nyt käytössänne. Kuten sanoitte, tässä ei puhuta ainoastaan kaupasta. Kaupalla on tärkeä rooli tietenkin kansainvälisesti, mutta tänä aamuna haluaisin lyhyesti esitellä tämän tiedonannon sisältöä ja sitten keskittyä enemmän tuohon kauppastrategiaan ja siihen, miten haluamme kehitellä tulevia askeleita ja sitten mielelläni vastaan kysymyksiinne. Johdannonomaisesti, kuten jo sanoittekin, tämän aloitteen takaa löytyy selkeä tarve, koska EU on hyvin riippuvainen raaka-aineiden tuotannosta ja tälle alalle, tähän alaan liittyy markkinoiden vääristymiä. Raaka-aineiden käyttöön liittyy paljon kilpailua siksi, että ympäristöä säädellään ja maan käyttöön liittyvien kysymysten takia myös. Tämä yhdessä selkeästi osoittaa, että tarvitsemme integroitua lähestymistapaa, kuten neuvostokin esitti jo vuoden 2007 toukokuussa. Tarvitsemme analyysejä sitä, miten voidaan suhtautua muihin kuin energian raaka-aineisiin. Tarjonnan ja kysynnän analyysit osoittavat, että olemme siirtyneet omavaraisuudesta EUn osalta tilanteeseen, jossa olemme hyvin riippuvaisia tuonnista. Me tarvitsemme raaka-aineita kipeästi ja tiettyjä materiaaleja voidaan pitää jopa kriittisenä. Me olemme nähneet globaaleilla markkinoilla suuria muutoksia – Ilmoitukset vuonna 2007 osoittivat, että 450 vienti rajoitusta eli 4000 raaka-aineeseen. Ja tutkimukset ovat osoittaneet, että viimeksi kuluneen kahden vuoden aikana näitä toimia on tullut yhä lisää. Me olemme pyrkineet huolehtimaan suositumusjärjestelmän toteutumisesta kautta maailman. Mineraalilöydöksistä yli 50 prosenttia on matala palkka maissa. Tämä on johtanut integroituun strategiaan ja herra puheenjohtaja, te jo viittasittekin kolmeen pilariin. Niin kautta halutaan huolehtia siitä, että saadaan pääsy raaka-aineisiin samoin ehdoin kuin muut kilpailevat teollisuusmaat globaaleilla markkinoilla. Tarvitsemme kestävän kestävää tarjontaa EUn sisällä EU-raaka-aineista ja että meidän pitäisi tukea kierrätystä ja tehokkuutta, jotta kysyntämme raaka-aineista vähenisi. Ja näin myöskin riippuvuutemme tuonnista. Keskittyisin lähinnä tuohon ensimmäiseen pilariin. Kauppaan, siihen missä kauppa on kaikkein tärkein osatekijä. Haluaisin painottaa, että useat parlamentin painottamat aiheet päätöslauselmasta ovat hyvin tärkeitä myöskin kaupalle, mutta ne katetaan muilla aloilla. Ajattelen tässä erityisesti kehitys- ja kestävyyskysymyksiä. Tietenkin ne ovat mukana myös kaupan pääosastolla ja voin selittää vähän, miten näitä asioita hoidamme. Ensi huomiona ehkä voisin todeta, että Usein aina kuukausina olemme kuulleet, että tämä aihe ei ole niin tärkeä, koska nyt puhutaan talouskriisistä ja silloin tämä ei ole niin relevantti kysymys. Minä arvioisin asian päinvastoin, ei vähintään sitä varten, että raaka-aineiden saanti on hyvin pitkän aikavälin kysymys. Se ei ole kysymys, johon on yksi oikea ratkaisu. Ehkä nyt hintapaine lyhyellä aikavälillä – on hävinnyt, mutta kilpailu vääristyy markkinoilla. Joka tapauksessa tämä vaikuttaa EU-maihin. Kauppastrategian tavoitteena on puuttua siihen, miten kolmannet maat estävät raaka-aineiden saannin. Tässä keskitytään lähinnä niihin toimiin, joilla ei ole hyväksyttävää oikeutusta. Tällainen hyväksyttävä oikeutus olisi se, että kaikki – kehitystarpeet ja ympäristösyyt eivät tule otetuksi huomioon. Lisäksi katsomme sellaisia toimia, joilla estetään rakaiden saanti, kun EU on riippuvainen tuonnista tai että syntyy vääristymiä EUn ja näiden maiden operaattoreiden välillä. Haasteet ovat suuret. Haasteet ovat lähtöisin myöskin siitä, että mitään nopeaa lääkettä ei ole näihin ongelman, ongelmiin. Monenvälisesti tai kahdenvälisesti tämä ei ole mitenkään helppo aihe, kuten kauppaneuvottelumme ovat osoittaneet. Tärkeää on siksi saada aikaan johdonmukaista kauppapolitiikkaa ja käyttää kaikkia keinoja. Kauppastrategia rakentuu kolmen pilarin varaan. Ne ovat keskenään hyvin erilaisia. Ensinnäkin neuvottelut monenvälisesti ja kahdenvälisesti jotta voitaisiin kehitellä sääntöjä. Voin käyttää esimerkkiä VTOsta. Vientimaksut, vientirajoitukset, kahtalaiset hinnat, vientituet, kilpailu ja investoinnit. Tietenkin ottaen huomioon välttämättömät poikkeukset. Sama koskee kahden välistä lähestymistapaa. Siinä on vähän enemmän mahdollisuuksia, kehittelyn mahdollisuuksia siitä yksinkertaisesta syystä, että – kahdenvälisesti kauppa on laajempaa. Kuten tiedätte, meillä on monia vapaa kauppasopimuksia. Keski-Amerikka, esimerkiksi Korea tai Intia. Nämä aiheet ovat aina tärkeitä aiheita. Sitten toinen ulottuvuus, se, että otetaan, huolehditaan täytäntöönpanosta ja sääntöjen noudattamisesta. Meillä on monia mahdollisuuksia käytössämme. Joskus selkeästi rikotaan kansainvälisiä sopimuksia, silloin riitojen ratkaisumekanismeja on sekä VTOssa että kahdenvälisissä sopimuksissa. Prioriteetti pyrkitään antamaan tällaisille markkinoille pääsy sopimuksiin. Toimitaan siis yhteistyössä jäsenvaltioiden ja yritysten ja komission välillä. Sitten kolmas Lähestymistapa liittyy vuoropuheluun, kahden monenvälisen keskusteluihin. Me pyrimme saamaan aikaan kumppanuuksia niiden maiden kanssa, jotka esittävät rajoituksia, kapparajoitteita tai kärsivät niistä. Melko tärkeä tehtävä komissiossa on nyt OECDssä aloitettu hanke, jossa teemme yhteistyötä työtä monien OECDn jäsenvaltioiden kanssa monet OECDn ulkopuoliset maat osallistuvat myöskin tällaisiin työkokouksiin, joiden aiheena on raaka-ainekauppa. Toimintaohjelmamme nojautuu näiden kolmen ulottuvuuden varaan. Ehkä minun ei tarvitse puhua näiden toimien yksityiskohdista. Meillä on kymmenen sivun mittainen ohjelma tässä. Osa vähän systeemisempää, analyyttisempaa, osa koskee konkreettisia toimia. Toki mielellämme Annamme teille enemmän yksityiskohtaista tietoa, jos sitä kaipaatte. Lopuksi, kuten ehkä olette huomanneet, ja kuten olen sanonut, toimet ovat hyvin erilaisia keskenään, ja siksi täytäntöönpano on haasteellinen tehtävä. Joskus ja näiden noudattaminen on yksinkertaista, joskus ei. Me olemme pyrkimässä siihen, että raportoidaan säännönmukaisesti aikaansaadusta tuloksista ja sitten vuoden lopussa annamme myöskin yleiskatsauksen. Ehkä päätän puheenvuoroni tähän, jos teillä on kysymyksiä mielelläni niin vastaan. Sydämelliset kiitokset komission edustajalle näistä mielenkiintoisista huomioista ja tästä alustuksesta. Asiakirjahan on kiistatta jännittävä asiakirja ja Kiitokset tästä ehdotuksestanne, eli että me säännönmukaisesti käsittelisimme tätä aihetta, sillä mekin uskomme, että raaka-aineisiin liittyvä kauppa on näkökulmasta katsottuna erittäin tärkeä asia, joten kyllä meidän täytyy säännöllisesti käsitellä tätä aihetta. Ja nyt katson kollegoiden suuntaan, olisikohan mitään kysyttävää vai oletteko tyytyväinen kuulemaanne. Eli ettei tässä tarvitse lähteä sen kummempia kyselemään. Näin näyttää olevan, joten oikein paljon kiitoksia. Ja näin pääsemmekin esityslistan kohtaan kuusi. VTOn kauppapoliittisen maatutkintaelimen lausunto Euroopan yhteisön kauppapolitiikasta asiakirjojen joukosta löytyy tähänkin liittyvää materiaalia. Ja varmaankin tiedätte, että on olemassa vto sihteeristön työstämä asiakirja liittyen Euroopan yhteisön kauppapolitiikkaan liittyen. On tietenkin selvää, että kauppapolitiikkojen valvonta on tärkeä asia, sillä kyse on yhteisöllisestä politiikasta ja tästäpä syystä VTOn tehtäviin kuuluu myöskin se, että millä tavalla jäsenvaltiot toteuttavat tätä kauppapolitiikkaansa. Yleensähän asia toteutetaan niin, että työstetään kaksi asiakirjaa. Ensimmäinen on se, että nämä valvottavat ja arvioitavat jäsenvaltiot laativat poliittisen lausunnon ja sitten riippumaton VTO-sihteeristö laati oman raporttinsa ja näiden asiakirjojen pohjalta käydään sitten näitä keskusteluja tässä tarkasteluvaliokunnassa. Tästä asiakirjasta löytyy monia monia asioita, mutta kaksi keskeistä huomiota ovat ne, että yhtäältä raportissa tunnustetaan ja kerrotaan tai korostetaan sitä, mitä mekin olemme aina korostaneet. Eli että monenvälinen kauppajärjestelmä – on yhteisen eurooppalaisen kauppapolitiikan peruspilari. Ja että on tietenkin selvää, että Euroopan unioni on tehnyt kaikkensa edistääkseen Dohan neuvotteluiden kulkua. Ja siitä riippumatta voidaan todeta, että yhteisö ja jäsenvaltiot – ovat ottaneet käyttöön etuisuusjärjestelmiä, hyvinkin lukuisia, sekä kehitysmaiden että kehittyneiden maiden kanssa. Ja VTO-sihteeristön on tarkkaan valvottava sitä, että näiden etuisuus kautta ei rikota olemassa olevia säännöksiä. Sitten toinen asia, joka voidaan tähän liittyen ottaa esille, on se, että Euroopan unioni on maailman suurin tuotteiden maasta viejäyhteisö ja toiseksi suurin maahan tuojayhteisö. Ja tästäpä syystä Euroopan unionilla on taloudellisen kehityksen näkökulmasta katsottuna ja ylipäätään kehityksen kannalta keskeinen merkitys. Ja raportissa myöskin sanotaan, että olisi olemassa myöskin uusi ratkaisumalli maatalous tuotannon vapauttamiseksi, hinnoittelun yksinkertaistamiseksi ja hintakattojen laskemiseksi. Tästä nyt on keskusteltu myös meillä useampaan otteeseen, eli että miten maataloussektoria tulisi käsitellä. Ja mehän tiedämme, että VTOssa on kiivastikin kiistelty muun muassa siitä, että miten Euroopan unioni toimii maatalouspolitiikalla, niin kuin Yhdysvallat tekee puuvilla tuotantosektorilla, että tukijärjestelmät ovat aika lailla voimakkaita. Eli näistä hyvinkin ristiriitaisin tunteen ja tästäpä syystä olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että komissio on täällä edustettuna ja toivoisinkin, että komissio voisi antaa lyhyen alustuksensa ja sitten aloitamme yleisen keskustelun aiheesta. Kollega Paolo Garzotti tai Martina Lodrand voivat käyttää puheenvuoroa kukin vuorollaan. Voit itse päättää, kuka aloittaa. Olkapas hyvä. Thank you, Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä olen Georgioki ja tässä vieressäni niin on Pidgeon. Kuten totesitte, tämä on erittäin tärkeä kysymys maailmankauppajärjestölle ja Euroopan yhteisölle. Kauppapolitiikasta päätettiin jo ennen ja voimassa oli sääntöjä GATT-järjestelmässä vuodesta 1988 Montrealin konferenssin jälkeen. Ja sen jälkeen se on sitten yhdistetty maailmankauppajärjestön sopimukseen. Ja tämä on tärkeää EUlle, koska Yhdysvaltojen ja Japanin ohella nämä VTOn jäsenet ovat käyneet läpi tämän menettelyn joka toinen vuosi. Eli tämä koskee nyt ensimmäistä neljää tahoa, Kiina, EU, Yhdysvallat ja Japani. Sitten on VTOn 16 muuta jäsentä neljä vuotta ja sitten vähemmän tärkeät kumppanit sitten aina kuuden vuoden välein. Ensinnäkin yksi selvennys. PT on sihteeristo tai kukaan muu ei toimi tällä tavalla katsoakseen, onko EUn kauppapolitiikka VT on sääntöjen mukaista vai ei. Ja hyvin selkeästi on todettu, että mitä tahansa on kirjattu kaupapolitiikan arviointeihin, sitä ei voi käyttää sovittelutarkoituksiin. Eli tämä on jotain sovittelun ja neuvotteluiden väliltä. Ja meille tämä on erittäin tärkeää. Pascal Lamy, eli VTOn pääsihteeri yleensä puhuu avoimuudesta ja tietojen vaihdosta vertaispainostuksesta ja valvonnasta. Ja joissain tapauksissa se voisi olla vielä merkittävämpää kuin neuvottelut ja sovittelut. Ensinnäkin muutama sana siitä, mitä tapahtui Genevessä. Ja sitten tämän kertomuksen sisältö. Tämä on nyt yhdeksäs kerta, kun Euroopan yhteisön kauppapolitiikkaa on tarkasteltu. Tämä rikkoi monia ennätyksiä siinä mielessä, että kokouksissa oli hyvin paljon läsnäolijoita. Ennen kokousta saimme yli tuhat kysymystä kauppapolitiikkaan liittyen ja vastasimme niihin ajoissa ja kattavasti. Ja kaikki VTOn jäsenet panivat tämän myönteisesti merkille. Kokous pidettiin siis vielä tämän kuun alussa, 6. ja 8. huhtikuuta. Suur, Australian suurlähettiläs johti keskusteluita ja hän oli hyvin rakentava henkinen ja yksi asia, josta hän puhui, eli maataloudesta, no palaan vielä siihen, mutta yksi asia, josta hän puhui, on se, että päätöksentekoprosessi joskus estää pääsyn EUn markkinoille, ja se tietenkin heikentää toimintaa mennyt talouskriisissä, jota nyt olemme käymässä läpi. Sitten VTOn jäsenet, DDA ja komissio olivat hyvin aktiivisia ja se oli tärkeää ja kaikki panivat merkille myönteisen roolimme. Ja komissio pyydettiin myöskin toimimaan edelleen johtajana ja pitämään kuria toimenpiteissä tämänhetkisessä kriisissä, No kaikkihan tietävät, että kauppa ei ole aiheuttanut kriisiä, oikeastaan tämän kriisin uhri, jos ajatellaan kuinka voimakkaasti kauppa on nyt vähentynyt viime vuoden lopusta. Ja VTO on ennustanut, että kauppa supistuu 9 prosenttia tänä vuonna. Ja myöskin jopa 13-14 prosenttia saattaa olla tämän vuoden kaupan sopistuminen. Näin ollen kauppa siis on merkittävästi vähenemässä, joten markkinat on pidettävä avoimina, eikä pidä ryhtyä toimiin, jotka voisivat estää tai luoda protektionistisia esteitä, koska näissä olosuhteissa – niistä olisi entistä enemmän haittaa. Sitten toinen asia, josta VTOn jäsenet keskustelivat, oli se, mikä on Euroopan unionin rooli teknisen avun antamisessa ja markkinoiden avaamiselle kehittyville ja erityisesti kaiken vähiten kehittyneille valtioille. Meillähän on tullivapaa menettely näiden maiden osalta – ja mehän olemme EU ja EUn jäsenvaltiot antamme kaikkein eniten kehitysapua näille maille. No sitten Brasilia, Kanadia, Australia ja Intia pitivät kriittisiä puheenvuoroja. Ja Yhdysvallat oli hiukan vähemmän kriittinen. Ja mitä sitten eniten arvosteltiin? No tietysti maatalous oli keskustelun aiheena. Kaikki eivät pitäneet siitä, että maitotuotteille, meijerituotteille annettiin vientitukia. Nyt kun otetaan huomioon se, että G20-valtiot lupasivat, että protektionismiin ei sorruta, mutta myöskin on yhä enemmän huolestuneisuutta – liittyen sääntelyyn teollisuustuotteiden osalta ja tekniset esteet, erityisesti REACH-asetus ja nikkeliosat. Näitä arvosteltiin hyvin voimakkaasti joidenkin viejien taholta. Kauppapolitiikan tarkastelu on hyvin tärkeä. Ja kaikilla jäsenillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja käyttää puheenvuoroja kokouksien aikana. Ja sitten meillä on myöskin tämä sihteeristön raportti. Sihteeristön raportin tulisi olla faktoihin perustuva neutraali analyysi jäsenten kauppapolitiikasta, mutta rehellisesti puhuttuna – olemme kyllä nähneet parempi laatuisia ja neutraalimpia raportteja kuin tämän sihteerin laatima raportti tällä kertaa. Erityisesti neljä kysymystä oli sellaista, jotka otimme esille sihteeristön kanssa, kun tätä raporttia laadittiin. Tämä tiedät, että raportti ei ole jotain, joka vain heitetään pöydälle ja se pitäisi ottaa tai jättää, vaan siitä on keskusteltu 6-7 kuukautta etukäteen ennen kuin se julkistettiin toinen maaliskuuta. Me katsomme, että maatalouspolitiikan arviointi ja keskitymen tukiin ja protektionismiin antoi sen vaikutelman, että asiat eivät ole muuttuneet oikeastaan vuodesta 2007. Ja tämä on harhaanjohtavaa, koska tehän tiedätte, että uudistus, joka hyväksyttiin vuonna 2003, sitä pannaan edelleen täytäntöön. Ja myöskin maataloussektorilla on tapahtunut uudistuksia viimeisen kahden vuoden aikana. Ja mielestämme tätä ei riittävästi ollut korostettu sihteeristön raportissa. Kun puhutaan tuotantoteollisuudesta, siellähän puhuttiin kilpailukyvystä ja valtion avuista – No tässäkään ei riittävästi korosteta viimeaikaisia kehityksiä ja teollisuussektorin toiminta on tehostunut. Ja valtaosa näistä sihteeristön syytteistä, jos nyt katsoo tätä raporttia, ne eivät ole kovin perusteltuja ja esimerkit ovat puutteellisia. Myöskään emme ole kovin tyytyväisiä sisämarkkinoiden kuvaamiseen. Siellä sanotaan, että se on keskeneräinen projekti. No, mikä ei tietenkään ole täydellistä, mutta tässäkin olisi ollut parempi, että on sihteeristö olisi mennyt vähän pidemmälle, eikä olisi pelkästään korostanut sitä, että integraatiota ja vapauttamista tarvitaan edelleen palveluiden verotuksen, standardien ja niin edelleen osalta. Sitten sihteeristö keskittyi myöskin alueellisiin kauppasopimuksiin. No ehkä aikaisemmin kaukana menneisyydessä me olemme tehneet syntiä näissä kysymyksissä, mutta viimeaikainen vapaakauppa politiikka ja politiikka, joka liittyy globaalin Euroopan viestintään, se tietenkään ei ole politiikkaa, joka aiheuttaisi tyhjiä vapaakauppasopimuksia, ei, jotka estäisivät monen tahoista integroitumista. No, tämä raportti on aika pitkä. Ja haluaisimme todeta, että tämä oli hyvin laaja prosessi. Komissio ja jäsenvaltiot ovat olleet tässä mukana tehneet kovasti töitä kuukausikaupalla. Ja olemme nyt iloisia siitä, että voimme nyt täällä olla kertomassa teille näistä asioista ja pidämme teidät aina mielellämme ajan tasalla liittyen maailmankauppajärjestön toimintaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Vielen Dank. Oikein paljon kiitoksia. Haluaakohan teidän kolleganne lisätä tähän vielä jotain? Jos ei, niin siinä komission kannanotto kokonaisuudessaan. Kiitoksia oikein paljon näistä mielenkiintoisista huomioista. Ymmärrän toki, ettei kovin usein olla tyytyväisiä, varsinkin jos kritiikkiä satelee ja sitä pidetään epäoikeudenmukaisena. Parlamentaarikot tuntevat tämän tilanteen, varsinkin kun me edustamme eri poliittisia ryhmiä. Nyt näin kävi komissiolle, eli toimielimelle, ja tämä nyt on ihan tavallista. Ja uskoisinpa, että ei tämä asiakirja nyt kaikilta osin ole hakoteilla. Kyllä on ihan oikeutettua kritisoida unionin toimintaa. Kyllä tässä on sekä puolesta että vastaan kommentteja ja, ja sitten korostitte tässä lopussa vielä näitä alueellisia sopimuksia ja viittasitte tähän Global Europe-tekstiin, eli että meidän ei pitäisi syytellä itseämme mistään, eikä VTO on elinkään niin tee, mutta parlamentti on sanonut useampaan otteeseen, että tämä Global Europe ei ole meidän mielestämme tyyty, tyydyttävä, se ei riitä, koska kyse ei voi olla vain ainoastaan markkinoiden avaamisesta, vain ainoastaan liikevaihdon lisäämisen nimissä, koska kyse olisi vain ainoastaan yritysten yksinoikeudesta. Kyllä globaali, Global Europe sen pitäisi auttaa ylipäätään kehitysyhteistyöpolitiikan näkökulmasta katsottuna, ja tämä asia jää kyllä tässä asiakirjassa aivan taka-alalle. Ja kohtahan me pääsemme keskustelemaan Andien yhteisön maiden ja EUn välisiin kauppaneuvotteluihin. Eli me olemme kritisoineet sitä, että miksi emme pääse eteenpäin, miksi olemme epäonnistuneet VTO-neuvotteluissa ja sitten alueellisissa neuvotteluissa on kyse sitten Andien yhteisöstä, Mercosurista tai mistä tahansa yhteisöstä, jonka kanssa neuvotellaan. Syynä on se, että me katsomme oikeastaan vain ja ainoastaan tätä taloudellista aspektia huomioimatta sitten muiden maiden muita tarpeita, mutta siihen palaamme, kunhan pääsemme keskustelemaan esityslistan kohdasta seitsemän. Vielä kerran kiitokset komissiolle ja kysyisin, että onko vielä jotain tarkennuksen tarvetta. Jos ei, niin oikein paljon kiitoksia. Nyt päätämme keskustelun tästä kohdasta ja näin siirrymmekin kohtaan seitsemän eli kauppaneuvottelut EUn ja Andien yhteisön maiden välillä. Tehän kaikki tiedätte, että kauppasopimukset ovat olleet meidän valiokunnallemme koko lainsäädäntökauden aikana kaiken ajan O. Ja ihan hiljattain keskustelimme kahdeksasta EPAsta, ja me hyväksyimme Cariforum ja Norsunluurannikkoon liittyvät kysymykset. Toissapäivänä Brysselissä järjestettiin laajamittainen keskustelu siitä, miten asianmaiden kanssa neuvottelut ovat edenneet. Eilen taas täällä parlamentin tilaissa, tiloissa keskusteltiin siitä, miten kumppanuussopimusten osalta EUn ja Andien yhteisön maiden välillä on edetty. Ja me olemme iloisia, niin kuin eilenkin kollega Castillo, Kolumbian senaattori vuodesta 2002 lähtien oli keskusteluissamme läsnä, niin kuin tänäänkin. Ja hän tulee tänäänkin kertomaan meille omat terveisensä. Ja tehän tiedätte kaikki, että me olemme laatineet valiokunta-aloitteisia lausuntoja näihin alueellisiin sopimuksiin liittyen. Muutaman vuosin sitten aloitimme nämä neuvottelut EUn ja Andien yhteisön maiden välillä ja 23.–27. maaliskuuta 2009 järjestettiin laajamittaisin neuvotteluja. Te tiedätte, että parlamentissa ja tässä valiokunnassa ollaan oltu eri kannoilla – vapaakauppasopimuksiin liittyen, eli tulisiko kattaa GSP plussaa vai GSP plus plussaa tai uutta GSP-sopimusta tai jotain muuta. Tehän tiedätte myöskin sen, että Andien yhteisön suhteen tilanne on hiukan hankala, sillä Andien yhteisön maiden välilläkin on näkemyseroja sen suhteen, missä määrin kauppaa tulisi vapauttaa. Ja te tiedätte senkin, että Kolumbian ja Yhdys, Yhdysvaltojen välille on solmittu vapaakauppasopimus, mutta sitä ei ole Yhdysvaltain puolella vielä ratifioitu. Ja muistuttaisin tässä yhteydessä, että ongelmana on Kolumbian ihmisoikeustilanne. Ja tiedätte varmaan myöskin sen, että viime viikolla parlamentissa järjestettiin laajamittainen keskustelu siitä, että pitäisikö suosituimuus sopimuksen solmia maiden kanssa, mikäli kyseisissä maissa on hankalat ihmisoikeustilanteet, kuten Turkmenistanissa. Me olimme sitä mieltä, että punainen risti ei saanut Turkmenistanissa toimia vapaasti, ei myöskään lehdistön edustajat ja hallitusta kritisoivat kansalaisjärjestötkään eivät saa aina ääntään kuuluvina, kun katsotaan Kolumbian suuntaan, niin voidaan olla hiukan huolissaan sen suhteen, miten AY-liikkeiden edustajia käsitellään. Ja te tiedätte myöskin, että Bolivia on lähtenyt omille teilleen, erityisesti teollisuus, teollis- ja tekijänoikeuksien suhteen. Se on ihan eri mieltä kuin muut. Mm, meillähän oli mandaatti neuvotella koko yhteisön kanssa. Nyt tilanne on toisenlainen ja me olemme parlamenttina aina sanoneet, että me emme missään nimessä halua tällaista eriytettyä ratkaisumallia mutta toisaalta me toki toivomme, että neuvotteluita käydään, koska kumppanuussopimukset ovat mielestämme erittäin tärkeitä, erityisesti poliittinen vuoropuhelu pilari yksi ja myöskin pilari kaksi on tärkeä osa-alue, mutta se, että millä tavalla näitä neuvotteluita käytä, käydään ja miten näitä kumppanuuksia muotoillaan, niin se on eri asia. Ja niistä kiistellään sekä täällä meillä että myöskin muissa yhteisöissä. Eli kollega Robilino Castillo, tervetuloa tänne kokoukseemme. Ensinnäkin haluaisin antaa teille puheenvuoron. Te voisitte kertoa oman näkemyksenne näistä vapaakauppasopimuksista ja sitten aloitamme yleiskeskustelun. Joten olkaapas hyvä. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin tervehtiä Markovia erityisesti hänen vieraanvaraisuudestaan. Ja tuhannet kiitokset siitä, että olette tänään aamulla paikalla täällä kanssamme. Toiseksi minun näkökantani on kanta, joka liittyy siihen, että Kolumbialla pitäisi olla hyvät diplomaattiset ja taloudelliset suhteet koko maailmaan. Me edistämme näitä kaupallisia suhteita, myyntiä, ostamista, ulkomaisia investointeja maahamme. Joten yleisesti ottaen olemme hyvin pitkälti sitä mieltä, että maiden pitäisi olla rauhallisessa välissä toistensa kanssa. Mutta nämä suhteet eivät ole minkä tyyppisiä suhteita hyvänsä, koska se riippuu siitä, millä tavalla suhteet saattavat kehittyä. Satoja vuosia sitten Amerikan valtiot irrottautuivat Euroopan kruunuista ja itsenäistyivät ja se nyt tietenkään ei ollut hyvä tapa edistää suhteita eri maiden ja eri mannerten välillä. No yksi täsmennys tähän, joka liittyy hyvin tai huonoihin suhteisiin. Kolumbiassa jo parikymmentä vuotta on kehitetty politiikkaa, jota voitaisiin kutsua vapaakauppapolitiikaksi, erityisesti maailmankauppajärjestön puitteissa. Ja arvioita nyt voidaan tänään tehdä, on hyvin kielteinen meidän kansoillemme. Kaikki tilastot osoittavat, että tämä on erittäin paha aika, jolloin työttömyys, köyhyys on lisääntynyt ja työllisyyden laatu on myöskin heikentynyt Eli meille vapaakauppa ei merkitse edistystä ja kehitystä, vaan nimenomaan kaikkea päinvastaista. Ja tähän on useita syitä. Nämä johtuvat vapaakauppapolitiikasta ja neoliberalismista. Ja esimerkiksi myöskin meidän kohdallamme teollistuminen on vähentynyt huomattavasti ja me olemme menettäneet paljon siitä, mitä, siitä vähästä, mitä meillä oli. Me olimme vielä vuoteen 90 omavaraisia ruoan suhteen, mutta nyt olemme tuoneet 8000 tonnia ulkomailta elintarvikkeita, joita voisimme tuottaa itsekin. Ja myöskin olemme nähneet, miten tuotantoolosuhteet ovat heikentyneet lääkkeiden osalta. Lääkkeitä ei ole riittävästi ja niitä ei ole riittävästi saatavilla – Kolumbiahan on köyhä maa ja siellä on huonot olosuhteet ja siellä on yksityistetty sekä julkisia yrityksiä että myöskin yksityisiä. Ja sitten viimeinen esimerkki. Viimeisen 15 vuoden aikana on saatu noin 100 miljardia investointeja ja siellä on ollut 160 miljardia dollaria. Eli tilanne oli täysin absurdi. Kyse ei ollut ulkomaalaisista säästöistä, jotka olisivat stimuloineet talouttamme, vaan kansalliset säästömme viime kädessä sitten stimuloivat aika suurten maiden taloutta. Eli näissä olosuhteissa voitte ymmärtää, että meidän Kolumbian pitäisi syventää vapaakauppapolitiikkaa. OMC ja OMC Plus ovat olleet huonoja meille, koska ne ovat vaikeuttaneet politiikan harjoittamista monella alalla. Ja myöskin katsomme, että on erittäin kielteistä, että Kolumbian tapainen maa, mehän haluaisimme myöskin edistää integroitumista, riippuen siitä millaista se on. Esimerkiksi EUn ja Yhdysvaltojen kanssa integrointi ei ole vahvistunut. Ja käytännössä on nyt tapahtunut sitä, että nämä sopimukset eivät ole hyviä Kolumbian kansainvälisten suhteiden osalta. Eli meillä on monia taloudellisia ja sosiaalisia syitä korostaa sitä, että Kolumbian kannalta ei ole myönteistä se, mitä on tapahtunut. Ja myöskin olemme menettäneet suverenisuuttamme. Paljon val- suuremmat maat tekevät päätöksiä puolestamme. Ja siellähän tietysti silloin edistetään monikansallisten yritysten etuja. No, kaikki eivät ehkä ole näistä kysymyksistä samaa mieltä, mutta yksi asia vielä, ehkä siitä voi olla samaa mieltä. Ja se liittyy siihen, että meidän mielestämme Yhdysvaltojen demokraattinen puolue ei ole suostunut ratifioimaan Kolumbian vapakauppasopimusta ja siihen ei liity taloudellisia syitä, vaan syyt ovat poliittisia. Ja me uskomme, että Yhdysvaltojen demokraattinen puolue katsoo, että Kolumbian ja presidentti Uriven hallitus ei ole toiminut riittävän tehokkaasti ihmisoikeuskysymyksissä. Se on saanut moitteita näissä kysymyksistä rikoksista AY-liikkeen edustajia vastaan ja rankaisemattomuus näiden rikoksen tekijöiden osalta. Ja siellä on hirvittävät suhteet moniin poliittisiin johtajiin. Tilannetta on käsitelty myöskin korkeimmassa oikeudessa ja hallitus on ahdistellut korkeinta oikeutta ja yrittänyt erittää, eritellä näitä valtuuksia. Ja nyt toista kertaa ollaan muuttamassa perustuslakia, jotta presidentti voitaisiin jälleen valita presidentiksi. Aikaisemmin perustuslaki salli vain yhden presidenttikauden ja nyt hän haluaa jo kolmannelle kaudelle. Me emme ole tätä mieltä ainoastaan Kolumbiassa, vaan myöskin esimerkiksi Yhdysvaltojen demokraattinen puolue katsoo, että mitenkään ei pitäisi palkita, jos nyt sanotaan, vapakauppasopimuksella Kolumbiaa. Ja suoraan sanoen tilanne on meistä aika kurja. Ja Euroopan unioni antaa sitten, voisi tavallaan antaa synninpäästön Kolumbialle ihmisoikeuskysymyksissä, ja se olisi kyllä erittäin surkuteltavaa. Eli jos Bryssel tai Pariisi tai Madrid tai joku eurooppalainen hallitus hyväksyisi tavallaan sen, mitä Kolumbian hallitus on tehnyt. Eli siksi näistä kahdesta syystä haluamme nyt puhua Euroopalle ja koko maailmalle siitä, että Kolumbian ei pitäisi solmia kahden välisiä vapaakauppasopimuksia oman hallituksemme ja muiden hallitusten välillä. Kiitos. Paljon kiitoksia. Erika ensimmäisenä pyysi puheenvuoroa, joten olepas hyvä. I mean, thanks so much, and I... Kiitos oikein paljon. Ymmärrän täysin, mitä sanoitte. Kaikki tuo sisältö ja tekemänne viittaukset kuvaavat Kolumbian tilannetta. Mutta mielestäni samalla pitäisi ottaa huomioon, kun nyt katsotaan tapa, jolla EU voisi allekirjoittaa Kolumbian kanssa sopimuksen, niin tässä olisi pari muuta seikkaa, jotka pitäisi huomioida. Minä täällä parlamentissa, kun neuvottelimme Meksikon kanssa sopimuksesta, niin minä muistan hyvin käydin keskustelun silloin, kun Meksikosta keskusteltiin. Ei se identtinen ollut tämän tapauksen kanssa, mutta saman tyyppisessä hengessä – puhuttiin, hyvin skeptisesti suhtauduttiin siihen, miten me suhtaudutaan demokratian vajeeseen. Voiko Euroopan unioni huomioida ihmisoikeusrikkomukset? Ja mitä Euroopan unioni ajattelee maineestaan sen jälkeen, kun on allekirjoitettu sopimus? Minä olen Meksikon ja EUn valtuuskunnan puheenjohtaja ja nyt on edelleen epäilyt. Epäilyt jäävät varmasti elämään, koska mitään absoluuttista tottuutta siitä, mikä on oikein, ei ole olemassa. Pitääkö allekirjoittaa vai jättää allekirjoittamatta? Lopullista totuutta ei löydy, riskin joutuu aina ottamaan. Euroopan unioni voi puuttua enemmän asioihin – tämän allekirjoittamisen jälkeen, koska meillä on sopimuksessa ihmisoikeuslauseke. Sillä hetkellä, kun sopimus allekirjoitetaan, me lähdemme myöskin kantamaan vastuuta. Ja tämä on ala, johon suhtaudun kaikkein kriittisemmin. Pitäisikö meidän allekirjoittaa, koska tämän saamamme vastuun osalta epäilen, pystymmekö hallinnoimaan sitä. Siksi minä usein epäilen sitä, pitäisikö allekirjoittaa sopimuksia sellaisten maiden kanssa, jotka eivät kunnioita täysin demokratiaisia periaatteita. Onko puheajasta pulaa, puheenjohtaja? No, tuon on aika hankalaa, hankala käydä keskustelua, jos ei aikaa muotoilla kysymyksiä, mutta no, otin tämän esiin, kun puhuitte demokraattisesta kongressia, mutta kysyisin kysymykseni koska kaikille musta tai valkoista, eikö olisi parempi, että saadaan sopimus ja sopimuksen pohjalta sitten pyrittäisiin auttamaan Kolumbiaa kehittelemään korkeampilaatuista demokratiaa ja ihmisoikeuksia, vai pitäisikö sanoa ei ja odottaa? Erika, du weißt, das tut mir entsetzlich. Niin Erika, tiedät, että on valitettavaa, että näin on keskusteltava. Niin, mutta GSP Plusan yhteydessäkin on olemassa näitä ihmisoikeuslausekkeita ja sitten herää kysymys, että pitäisikö näitä sopimuksia solmia vaiko ei. Mutta nyt Robert, olepa hyvä. Olen istuskellut täällä puolisen tuntia ja aika on hyvin vähän, joten puhun ihan lyhyesti. En ole niin iloinen, että meillä on yksi täällä puhumassa. Olisi mielelläni kuullut kaikkia Myöskin lähettiläs olisi mielellään voinut puhua ennen kuin jäsenet puhuvat. Ei, antakaa minun puhua loppuun, puheenjohtaja. Kuuntelin täällä puoli tuntia ja nyt saan kuulla, että ei ole puheaikaa. Tämä ei ole reilua puheenjohtaja. Joko järjestetään keskustelu tai sitten ei tästä aiheesta. Haluaisin vain sanoa, että Ryben johdolla, jos katsotaan, olen ehkä väärässä, mutta minusta tuntuu, että hän tekee melko hyvää työtä. Murhia on vähemmän ja selkeästi kidnappaustapausten osalta hän on tehnyt hyvää työtä. Nyt tuntuu siltä, että maa on lähestymässä suurempaa demokratiaa. Siksi olen yllättynyt, että häntä kohtaan hyökätään. On ehkä väärässä, mutta kuultuani mitä näyttäjässä sanomme, saamme varmaankin tasapainoisen kuvan häneltä, mutta minun huoletta Erikan tavoin se, että jos haluamme edetä missä tahansa näistä maista. Hän ajattelee ainoastaan Kolumbia, vaan monet maat ovat tuossa GSP Plus-järjestelmässä ja maathan haluavat kansainvälistä kauppaa, koska markkinoiden avaamisen kautta me tuomme mukanamme sellaista kuria, että tällaiset maat eivät voi vaan tehdä asioita hyväksymättä sitä tosiasiaa, että EUlla on tässä omat sääntönsä. Olen yllättynyt siitä, että puhuja sanoi, että eivät halua vapaa kauppaa. He ovat maita, jotka mielestäni tarvitsisivat pääsyn meidän markkinoillemme. Haluaisin kuulla siis koko tarinan, enkä ainoastaan yhtä puolta. Kiitos. Robert, vastaisin sinulle saman tien. Tietenkin Kolumbian suurlähettilä saa puheenvuoron, mutta mielestäni olisi parempaa, että jäsenet voivat heittää ensin kommentteja ilman, jotta suurlähettiläs voi niihin reagoida. Tämä nyt ei ole epäreilua missään mielessä. Älkää siitä minua syyttäkö. Minä yritän olla aina reilo. Minun mielestäni me olemme aina toimineet näin, eli olemme kutsuneet henkilön paikalle. Hän alustaa keskustelua, sitten jäsenet, sen jälkeen suurlähettiläs ja sen jälkeen komissio, ja näin toimimme. Ja seuraava puhuja, olkaapa hyvä. Io credo che sia molto importante questa riflessione. Kiitoksia oikein paljon. Oli erittäin tärkeää kuulla nämä viestit, sillä minäkin olen sitä mieltä, että poliittiset ja kulttuurilliset lähtökohdat ovat sellaiset, jota minä nyt en voi tässä hyväksyä siinä muodossa, mitä täällä kerrottiin. Mehän neuvottelemme eri tavalla monien maiden ja yhteisöjen kanssa. Ja on tietenkin selvää, että olemme aina löytäneet myöskin erilaisia ratkaisumalleja. Nyt yritetään monenvälisyyttä edistää. Toisilla saroilla sitten joudutaan käyttämään kahdenkeskeisiä sopimuksia, mutta tämä ihmisoikeuslauseke ei ole mikään pieni lisuke, vaan kyse on siitä, että tällä tavalla Euroopan unioni haluaa todellakin neuvotella muiden maiden ja yhteisöjen kanssa. Tällä tavalla haluamme vapautta ja demokratiaa edistää muualla. Meidän täytyy vaatia Kolumbialta juuri sitä samaa kuin kaikilta muiltakin maailman mailta. Haluaisin muistuttaa teitä Intian tilanteesta ja kristittyjen asemasta, mutta me tiedämme, että Intia on jo tunnustettu demokraattinen valtio, vaikka aikanaan sieltä ihmisryhmiä tuhottiin. Kyse ei ollut siitä, että tämä tapahtui yön yli, vaan kyllä tässä instituutiot ovat olleet tätä asiaa mukana ajamassa. Me olemme Afrikan maiden kanssa solmineet tärkeitä taloudellisia sopimuksia, vaikka tiedämme, että monissa sikäläisissä maissa hallitukset ovat ihmisoikeusloukkausten takana. Se, mitä Kolumbiassa on tapahtunut, on hyvin traagista ja tässä toimintaa täytyy tuomita ja meidän täytyy seurata, miten tilanne sillä kehittyy, mutta emme voisi hyväksyä sitä, jos ne maat, joiden kanssa taloudellisia kumppanuussuhteita tai jotain muuta on solmittu, niin emme tunnustaisi saavutettuja edistys, edistysaskeleita. Joten voidaan sanoa, että kiitos näiden toimenpideiden murhien määrä on laskenut ja syyttelepano helpottuu. Eli tämä tarkoittaa sitä, että oikeuslaitoksen toiminta on tehostunut. Tämä nyt on fakta. Ja me tiedämme, kuinka vaikeaa on taistella täydellisen demokratian saavuttamisen puolesta, siis meidän näkemyksemme mukaisen demokratian saavuttamiseksi tiedämme, että se on hankalaa, jos tietyissä maissa on tämän tyyppisiä hallituksia. Ja tiedämme, ettei yön yli tämän tyyppisiä ratkaisumalle tai tämän tyyppisiin ongelmiin ratkaisumalle voida löytää. Huomenna keskustelemme Brasilian ihmisoikeusloukkauksista. Sielläkin alkuperäiskansoja tuhotaan ainoastaan siitä syystä, että on olemassa tiettyjä intressejä, joita ajetaan esimerkiksi massiiviset hakkuut tai jotain muuta. Eli meidän täytyy käyttää yhtä selkeää ratkaisumallia kaikkiin maihin liittyen, tai sitten vaadimme, että me valvomme maiden toimintaa näiden lausekkeiden soveltamisen suhteen ja sanomme, että mikäli sopimuksen henkeä ei noudateta, niin sopimusten täytäntöönpanoa jäädytetään. Kyllä Euroopan unionin pitää tarkkaan katsoa, mitä eri puolella maailmaa on tehty ihmisoikeusloukkausten vähentämisen hyväksi. Voimme olettaa, että ne maat, jotka todellakin kunnioittavat ihmisoikeuksia, niin niiden lukamäärä on hyvin pieni, ehkä 50 maata, mutta niin kuin kollega Stölling ja Mann totesivat, kyllä meidän täytyy olla vahvoja tämän ihmisoikeuslausekkeen soveltamisen suhteen, mutta emme missään nimessä saa hyväksyä sitä, että emme voisi ottaa mitään vapaakauppasopimuksia käyttöön, sillä tämän tyyppisten sopimusten avulla hyvinkin syrjäytyneet maat ovat päässeet niin sanotusti takaisin maailmankartalle. Ja me tarvitsemme sääntöjä, se on selvää, ehkä enemmänkin kuin mitä tähän mennessä – on ollut käytössä, mutta meidän täytyy varmistaa, että näiden lausekkeiden täytäntöönpano myöskin toteutuu käytännössä. Kiitoksia nytten Kolumbian suurlähettiläs, olkaa hyvä. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin tervehtiä kaikkia parlamentin jäseniä hyvin lämpimästi ja haluaisin kiittää siitä, että että olen suurlähettiläänä voinut tulla lyhyesti keskustelemaan teille tästä aiheesta, josta tänään puhutaan. Tehän tiedätte, että jo vuosikausia Kolumbiassa on ollut hyvin paljon väkivaltaa, joka satuttaa meitä kaikkia kolumbialaisia kovasti. Hyvin pitkälti se johtuu laittomien aseistettujen joukkojen toimista, jotka rahoittavat toimintaansa huumekaupalla, kidnappauksilla – ja kiristyksellä. Kun tämä väkivalta on lisääntynyt Kolumbiassa, jota me vastustamme, tämä koskee kaikkia kolumbialaisia. Poliittisia johtajia on kuollut, AY-liikkeiden edustajia, opettajia on surmattu, on tapettu pappeja, yritysjohtajia, kuvernöörejä, kaupunginhallituksen jäseniä. Eli väkivalta koskee kaikkia Kolumbian yhdys, yhteiskunnan osia. Ja ikävä kyllä ei pelkästään vain yhtä tai kahta tai kolmea alaa yhteiskunnastamme. Kolumbian hallitus, hallitus, jota tukee valtaosa kolumbialaisista, toistan vielä, että valtaosa kolumbialaisista tukee hallitusta. Ja siellä on otettu demokraattisen turvallisuuden politiikka käyttöön ja sen tulokset ovat selkeitä. Ja täältäkin muutamat jäsenet ovat jo puhuneet siitä ja haluaisin kiittää heitä siitä Kolumbian ja Kolumbian hallituksen nimissä. Nämä parannukset ovat selkeitä. Meillä on lukemia. Niitä voidaan analysoida ja tarkastella. Me olemme oikealla tiellä. Me menemme eteenpäin. Tietysti meiltä puuttuu vielä hyvin paljon – mutta tältä puhuttiin siitä, että Kolumbia ei selviäisi ihmisoikeustestistä. Ja täytyy pitää mielessä, että kansainvälinen yhteisö, johon kuuluvat kaikki EUn jäsenvaltiot ja tietysti myöskin Kolumbia, siellä on mekanismi näiden testien tekemiseksi. Ja tämä te- testi tehdään YK ihmisoikeusneuvostossa ja siihen liittyy menettely, jota nimitetään universaaliseksi testiksi. Hiljattain Kolumbia kansainvälisen yhteisön jäsenenä osallistui tähän tekstiin ihmisoikeusneuvostossa ja kuunteli monien maiden puheenvuoroja ja antoi vastauksia ja selityksiä, joita pidettiin tarpeellisina. Ja tämä kansainvälisen yhteisön menettely sujui täysin hyväksyttävästi Kolumbian osalta. Tietysti tiedämme, että meidän täytyy vielä ponnistella paljon ja meidän täytyy jatkaa työn tekemistä. Ja on hyvä, että komissiokin tietää, että ollaan huolissaan ihmisoikeuskysymyksistä ja me olemme myöskin huolissamme. Ja hiljattain seurauksena yhdestä Kolumbian aloitteesta, joka liittyi päätökseen, jonka EU teki. Ja silloin aloitettiin kahden välinen keskustelu Euroopan unionin ja Kolumbian välillä ihmisoikeuskysymyksissä. Ja tätä esityslistaa on muutettu. Se on hyvin laaja ja avoin esityslista. Ja sen tarkoituksena on kahden välisesti EUn ja Kolumbian välillä tarkastella kaikkea, joka liittyy ihmisoikeustilanteeseen. Eli lyhyesti sanottuna näissä kysymyksissä Kolumbia kunnioittaa kaikkia kansainvälisen yhteisön mekanismeja. Kansainvälinen yhteisö tarkastelee Kolumbiaa ja Kolumbia on antanut vastauksia kahdenvälisesti ja meillä on aloitteita, kuten äskettäin otettiin käyttöön uusia mekanismeja tällä alalla. Sitten kaupasta. No puhun nyt lyhyesti, koska tiedän, että aikaa ei ole paljon. Täällä on jo komission jäsen paikalla ja haluaisin häntäkin tervehtiä kunnioittavasti. Kolumbia haluaa vakaita sääntöjä voidakseen kehittää suhteitaan Euroopan unionin tulevaisuudessa. Tästä syystä meitä kiinnostaa kaupallinen, kaupallinen sopimus EUn kanssa. Kolumbian hallitus, jota siis valtaosa kolumbialaisista tukee, uskoo vapaakaupan etuihin – ja uskoo, että me tarvitsemme sopimuksia, jotta voimme suojella investointeja. Meidän pitää tehdä sopimuksia, jotta voimme välttää päällekkäistä työtä. Ja kaupan lisääntyminen, investointien lisääntyminen, yritysten luominen, työpaikkojen luominen ovat se pohja, jolta voidaan lähteä poistamaan köyhyyttä ja vahvistamaan toimielimiämme. Sitten neuvotteluiden vaikutus. Tietysti on hyvä, että komissiossa on selkeyttä siinä mielessä, että tämän järjestelmän joustavammaksi tekeminen yhtäältä EU ei ole tätä vaatinut, vaan tämä on vastaus monien Andien yhteisön maiden vaatimuksiin, mukana myöskin Kolumbia. Ja me olemme huolissamme neuvotteluiden joutumisesta umpikujaan ja olemme pyytäneet, että saisimme lisää joustavuutta, jotta ne maat, jotka voivat edetä, etenevät ilman, että miltään jäsenmaalta suljetaan ovia nenän edestä. Siksi on hyvä, että muistetaan, että nyt on uutta dynamiikkaa Yhdysvaltojen kanssa liittyen vapaakauppasopimukseen. Ja me menemme edelleen eteenpäin neuvotteluissa – eri maiden kanssa ympäri maailmaa. Ja haluamme vaikuttaa siihen, että kauppaa on enemmän ja se on tehokkaampaa, on enemmän investointeja ja enemmän työpaikkoja. Kiitoksia, että sain puhua, puheenjohtaja. Ähm, Paljon kiitoksia, arvoisa suurlähettiläs. Mitä menettelytapaan tulee, niin en nyt anna saman tien komissiolle puheenvuoroa, koska komissaari on tässä läsnä. Ja minä uskon, että komissaari omassa alustuksessaan tulee kertomaan, mikä on tämänhetkinen tilanne EUn ja Andien yhteisön maiden välisissä neuvotteluissa. Eli näin saamme komission palautteen sitä kautta. Ja kuten huomasitte, näkemykset voivat vaihdella sekä Kolumbian sisällä että myöskin täällä Euroopan parlamentissa – ja myöskin kansalaisjärjestöjen, kansalaisyhteiskunnan edustajien kesken näkemykset poikkeavat, niin kuin eilen kävi ilmi. Tämä on ihan tavallista. Ja mielestäni se on demokratia ja on hyvä, että voimme keskustella toistemme kanssa. Meidän onkin keskusteltava toistemme kanssa ja on tietenkin itsestään selvää, että arvion tekeminen siitä, millä tavalla ihmisoikeus, ihmisoikeuksia on käsitelty eri maissa, niin näkemykset poikkeavat ja parlamentti on oikea paikka näiden asioiden käsittelemiseksi, koska me olemme näin tässä toiminnassa mukana ja yksi keskeinen arviointikriteeri on ihmisoikeuslauseke ja sen noudattaminen ja tästäpä syystä kiittäisikin kaikkia tästä erittäin vilkkaista keskustelusta. Nyt jätämme tämän esityslistan kohdan käsittelyn ja siirrymme kohtaan kahdeksan. Tämänhetkisten kansainvälisten kauppaneuvotteluiden tilanne. Tämähän Istuu tähän kun nyrkki silmään. Kiitoksia komissaarille, että olette täällä läsnä. On hienoa, että tässä meidän viimeisessä kokouksessamme olette läsnä ja kerrotte meille ihan niistä viimeisimmistä neuvottelutuloksista. Ja valiokunnan puolesta kiittäisin teitä sydämellisesti tästä erinomaisesta yhteistyöstä. Kiitokset koko teidän tiimillenne. Yhteistyö on ollut aina jännittävää. Te lupasitte kautenne alussa kuulemistilaisuuden yhteydessä, silloin kun jotkut olivat vielä hiukan epäileväisiä sen suhteen, että mitenköhän uusi komissaari pärjää edeltäjäänsä verrattuna. Niin täytyy sa- niin, saat kohta puheenvuoro, odota hetkinen. Niin, piditte kiinni lupauksestanne, eli että käytte täällä useasti kanssamme keskustelemassa – siitä teille kuuluu suuri kiitos ja nyt annankin teille puheenvuoron. Olkaapa hyvä. Um, can I first of all say that... Voisinko aloittaa sanomalla, että olen pahoillani, että joudumme täällä hyvästelemään teidät valiokunnan puheenjohtajana. Uskoakseni tässä tilaisuudessa olette ainoa, joka ei varmasti palaa tänne takaisin. Aluksi haluaisin kiittää teitä, koska kun tänne ensin tulin, muistan, että hyvin ystävällisesti toitte julki ne kysymykset, jotka ovat tärkeitä valiokunnalle. Tämä helpotti minun valmistautumistani kuulemiseen ja Toivon, että riippumatta siitä, mitä me molemmat teemme tulevaisuudessa, tapaamme vielä joskus ehkä Saksassa, jossa lähdette ehkä harjoittamaan jotenkin tätä yrittäjyyttä, jonka hengessä te paljon olette tehnyt työtä. Kiitos oikein paljon siis. Ajattelin lyhyesti vain esitellä eri aiheet, jotka liittyvät niihin – prioriteetteihin, joista olen päättänyt loppukaudelle. En varmaankaan kata kaikkea, mutta kysymys- ja vastausosuudessa voitte sitten kysyä niistä seikoista, joita jätin mainitsematta, joten pyydän, että ymmärrätte, että jos en mainitse teille tärkeää asiaa, että jätän sen huomiotta, vaan halusin jättää mahdollisimman paljon aikaa teille vain kysymysten esittämiseen. Itsestään selvää on se, kuten sanoin oikein alusta, että minä näen ei ole tärkeänä tehtävänä Dohan kierroksen päätöksen saamisen. Ja se on siis ihan etunenässä, kun ajattelen työtehtäväni. Niin Maailman kauppa on vähentynyt 11 prosenttia. Tämä on tuorein tieto. Pari viikkoa sitten 9 prosenttia, nyt 11 prosenttia. Nämä luvut ovat valtavia. Ne luovat aitoja vaikeuksia, eivät ainoastaan Euroopan unionille, vaan kuten monet matkoiltanne tiedätte, kautta maailman erityisesti kehittyvässä maailmassa. Ja siksi meidän täytyy todella pyrkiä siihen, että moninväliset keskustelut alkavat uudelleen ja voimme päättää tämän neuvottelukierroksen. Tässä mielessä paljon energiaa minulta on kulunut siihen, että olen pyrkinyt luomaan uudet suhteet uuteen Yhdysvaltain hallintoon. Ron Kirkin, joka on Yhdysvaltain kauppaedustaja – minä tapasin hänet muutama tunti hänen nimetyksensä jälkeen. Minulla oli mahdollisuus käydä hänen kanssaan virallisia ja epävirallisia keskusteluita. Keskustelin hänen kanssaan viimeksi viime viikolla. Tämä on tärkeä suhde siksi, että tietenkin on kyse yhdestä suurimmasta kauppakumppanista, mutta Yhdysvalloilla on myöskin valtava rooli siinä, että saadaan ajettua Dohan kierrosta eteenpäin. Me suhtaudumme toivekkaasti siihen, että näitä keskusteluita – Jatketaan lähiviikkoina. Arvioidaan sitä, miten hyvä tulos on Yhdysvaltain kannalta se, joka meillä on nyt edessämme. Ja sitten, että palataan Geneven saamaan nämä neuvottelut päätöksen. Tätä asiaa me ajamme. Toivomme, että saamme siinä edistystä aikaiseksi. Tässäkin suhteessa edessämme olevat vaalit ovat tärkeät. Minä en voi arvioida, arvata mikä on tulos, mutta tärkeää on uuden kauppaministerin tapaaminen mahdollisimman pian, jotta saamme kaikki tahot neuvottelupöydän ääreen jälleen. Tämä on tärkeä osa käytäviä keskusteluita. Pascal Lamy ehkä kertoo myöhemmin, jatkaako hän veteon johtajana minä ainakin sitä toivon. Katsotaan sitten, miten käy. Tämän lisäksi totta kai Käymme hyvin mielenkiintoisia kahdenvälisiä neuvotteluita. Ennen kuin lähdin tänne, on jo keskusteltu Andien yhteisön tietystä ulottuvuuksista. Tästä varmasti tulee prioriteetti tulevan vuoden aikana, että pohdimme, miten tähän suhtaudumme. Minä kyllä ymmärrän tilanteen. Minä olen tavannut pari kertaa aikaisemmin Kolumbian kauppaministerin. Meidän pitää pohtia sitä, miten edistymme tämän maan ryhmän kanssa, mutta erityisesti pitää ehkä puuttua johonkin niihin kysymyksiin, joista on täällä jo keskusteltu. Tänään ne ovat tärkeitä kysymyksiä. Ehkä kaikkein merkittävin kahdenvälinen kauppasopimus tällä hetkellä on Etelä-Korean kanssa. Se on varmaankin loppuvaiheessaan, Grünford on juuri tullut Koreasta ja Kiinasta, en ole vielä ehtinyt puhua hänen kanssaan, ehkä hän kuitenkin käyttää puheenvuoron tämän keskustelun aikana. Kuitenkin toivoisin, että saamme tämän päätökseen kahdesta syystä. Taloudellisesti ensinnäkin tämä on potentiaalisesti erittäin hyvä sopimus EUlle, monelle jäsenvaltiolle, useilla teollisuuden aloilla. Toiseksi se on ensimmäinen tämän vuosituhannen vapaakauppasopimus, jossa olemme olleet mukana. Tämä on suuri kauppakumppani, neljäksi suurin ja se on tärkeä kauppakumppani meille ja siksi tällaiset kahdenväliset sopimukset, jos ne voivat olla hyväksi jäsenvaltioillemme ja teollisuudellemme, ovat todella myönteisiä asioita. Tässä yhteydessä myös olette huomanneet, että olemme lähteneet neuvottelemaan Kanadan kanssa kahdenvälisestä sopimuksesta. Nämä neuvottelut eivät varmaankaan ole kaikilta osin yksinkertaisia, erityisesti kun ajatellaan maatalouden osalta, mitä ongelmia meillä mahtaa olla. Mutta tämä on tärkeä viesti Kanadalle. Tämä on ollut tärkeä aihe ja Kanada on erittäin hyvin tehnyt omia ehdotuksiaan ja varmistanut sen, että hallituksen, liittovaltiomuotoinen hallitus huolehtia siitä, että otetaan yksittäiset ase- osavaltiot myöskin huomioon asianmaat myös. Niiden osalta pyrimme katsomaan, miten voimme kehitellä sellaista lähestymistapaa, joka mahdollistaa sen, että ne maat, jotka ovat paremmassa asemassa nyt tulla pöydän ääreen neuvottelemaan, voivat niin tehdä ilman, että lähdetään liian kauaksi lähestymistavastamme alueellinen integraatio, jolla tuetaan näitä talouksia ja helpotetaan kauppasuhteita. Nämä neuvottelut myöskin käynnissä Keski-Amerikka, myös jotkut viime viikkojen ongelmat on saatu ratkaistua, joten nyt lähdetään uudestaan neuvottelemaan. Tämä jälleen on sopimus, joka voitaisiin saada valmiiksi käsittääkseni melko pian. Tämä siis hyvin nopeasti katsaus, ei kaikkiin, mutta joihinkin kahdenvälisiin neuvotteluihin, jotka ovat käynnissä tällä hetkellä. Sananen talouskumppanuussopimuksista. Olen keskustellut joidenkin teistä kanssa pitkään. Olin AKT-kokouksessa Prahassa. Ensi viikolla on kauppamestereiden kokous neuvosto sitä seuraavalla viikolla. Oletan, että Sanatin Väliaikainen sopimus allekirjoitetaan ensi viikolla. Ministerit tulevat sitä varten ja te olette varmasti nähneet, että olemme tehneet työtä siinä, että saamme poistettua turhia hakotemaiden huolia ja sitten puututtua ihan aitoihin huoliin. Olen käynyt Afrikassa tapaamassa sadan maita, mutta viimeksi kävin Lusakassa ja EUn puolesta – Pyrin esittämään 115 miljoonaa, jolla tuetaan pohjois-etelä käytävä hanketta. Se on niin tärkeä väline kaupan helpottamiseen. Hyvä, että avataan markkinoita, mutta jos tavaraa ei meille saada kuljetettua, niin siinä ei ole paljon järkeä. Tuossa kokouksessa sen myös maiden edustajia. Ja tapasin myöskin Maailmanpankin ja muiden edustajia. Tämä oli erittäin menestyksekäs tilanne, puoli miljardia dollaria saatiin sinne pöydälle, jotta voidaan helpottaa kuljetuksia pohjois käytävän kautta. Yksi syy siihen, että tämä on niin tärkeää, on se, että yksi rajanylityspaikka siksi, että rajat ovat sellaisia kuin ovat ja tiet sellaisia kuin ovat, niin kuljettajat jäävät sinne jumiin kahdeksi viikoksi. Tämä on tärkeää kauppasyistä, mutta AIDS on myös lisääntynyt siellä valtavasti tuolta alueelta koska kuljettajat ovat siellä kahden viikon ajan jumissa. Tämä on siis tärkeä lisäulottuvuus siinä, mitä me teemme. Emme ainoastaan huolehtia siitä, että saamme sopimukset sovittua, vaan että tuetaan näiden sopimusten kautta sitä, että nämä valtiot voivat käydä menestyksekkäästi kauppaa. Ne tietysti, jotka ovat akt käyneet, tietävät, että tämän talouskriisin aikana näiden maiden taloudet – kärsivät valtavasti ja se on merkittävä asia myös. Ihan lopuksi haluaisin muistuttaa arvon jäseniä siitä, että minä olen painottanut sitä, miten tuemme pieniä yrityksiä. Jos tällaista tietoa katsotaan ja minä muistan, että kun valmistaudun kuulemistilaisuuteen, niin tarkastelin sitä, että ainoastaan 3 prosenttia EUn pienyrityksistä tekee kauppa EUn ulkopuolella, 8 prosenttia vain EUn alueella. 3 prosenttia on hyvin pieni luku, ottaen huomioon, että suurin osa talouttamme rakentuu PK-yritysten toiminnan varaan. Jäsenvaltioilla on tietenkin tässä vastuunsa siitä, että tuetaan yrityksiä kaupankäynnissä, mutta käsittääkseni komissio voisi käyttää enemmän voimavarojaan PK-yritysten tukimiseen niin, että – voimme auttaa yrityksiä ymmärtämään, miten voitaisiin lähteä laajemmin kauppaan ja huolehtia sitä, että kauppasopimuksissa tunnustetaan pienyritysten roolia, on huomioon se, mitä pienet yritykset tarvitsevat kaupan helpottamiseksi. Tämä on tärkeä osa tulevaa työtä. Näin siis lyhyt katsaus työhön, jota minä olen painottanut. Useat asiat jätin syrjään ja voin toki mielelläni niistä keskustella, mutta toivon, että nyt ainakin saatte käsityksen siitä, mitä loppukauteni ajan haluan ajaa komissiossa. Kiitos puheenjohtaja. Komissaarin. Oikein paljon kiitoksia ja henkilökohtainenkin kiitos näistä lämpimistä sanoista ja kiitos puheesta. Olen halukas kiittämään myöskin teitä ja toivottavasti Brunitars Ashton on komission komissaarin virassa myöskin seuraavalla kaudella, sillä minä uskon vakaasti, että tämä yhteistyö on ollut erittäin hedelmällistä. No niin, puhun ja luettelo on valmis ja ensimmäisenä puheenvuoron saa Robert. Olepas hyvä. Thank you, Chairman, and well... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa arvoisa komissaaria niin kuin puheenjohtajamme juuri totesi tähän teidän tilanteeseen liittyen. Toivottavasti Saatte jatkaa, mutta se nyt ei ole teidän käsissäni. Niin, ehkä minun ei tulisi näin sanoa, mutta kun Paskalla minä ollaan nimittämässä, niin useimmat meistä haluaisivat jatkuvuuden varmistettavan aikana, kun päänvaivaa riittää G20 ja muuallakin. Etin, jos voisitte keskustella Lamin kanssa, niin ehkä voisitte välittää minun viestin ja meidänkin, meidän koko porukkamme viestit ja to, on toivotukset. Niin, mitä tulee Etelä-Korean tilanteeseen, niin voisittekohan antaa enemmän infoa tilanteesta, tästä duty drawback-järjestelmästä. Ihan hiljattain järjestetyssä kokouksessa arvioitiin, että järjestelmä aiheuttaa kyllä melkoista päänvaivaa ja arvioitiin, että Euroopan unionin autoteollisuudelle tämä maksaa vuodessa 150 miljoonaa euroa, erityisesti sellaisena aikana, kun se on melkoisen kriisin kourissa, joten aikooko Korea jatkaa tällä valitulla tiellä? ja salliiko Euroopan unioni Etelä-Korean jatkavan tällaista toimintaa. Ja toivottavasti kesälomat ovat mieluisat, mutta ehkä meillä ei riitä aikaa lomailuun. Neuvottelut jatkuvat kuuden kuukauden aikana Dohan liittyen. Kirk on paikalla ja niin. Te olette varmaankin keskustelleet useampaan otteeseen ja kysyisinkin, että haluaako Yhdysvallat todellakin löytää sopua. Voisitteko esittää oman näkemyksenne? Ei teidän nyt tarvitse suoraan sanoa, mitä kollega Kirk on ollut asiasta mieltä. No, jos viesti on positiivinen, niin kyllähän me varmaan sitten myöskin muistamme, että komissaari tämän asian mainitsi. No niin, Erika, olepa hyvä. Uh, Komission jäsen, hieno nähdä teitä täällä. Minä henkilökohtaisesti toivon, että palaatte tänne ja jos me voimme tehdä jotain vakuuttaaksemme jonkun siellä kotona, niin, niin kertokaa vaan. Me autamme mielellämme. Pari seikkaa. Suhtauduitte luottavaisesti siihen, että saamme myönteisen päätöksen Doha-kierrokselle. Toin teitä täysin, mutta meidän pitäisi muistaa kuitenkin, että tilanne näyttää vähän epävarmemmalta. Olen juuri palannut Washingtonista ja kongressin kollegat kaikki sanovat, että kyllä se olisi hienoa, mutta emme tiedä, miten tuo saataisiin aikaiseksi, joten mielestäni riittävän myönteisiä merkkejä ei vielä nähdä ja pitkälti tarvitsemme tämän parlamentin jäseniä puhumaan kongressin jäsenille, koska suurin este varmaankin löytyy sieltä demokraattipuolelta. Täysin voin ymmärtää sen olen itsekin demokraattia. Siellä halutaan enemmän varmuutta standardin osalta esimerkiksi. Mitä yhdessä tämä ei ole ollut ehkä niin iso asia, joten jos edistystä halutaan, niin olisi hyvä saada heidät omalle puolelle. Tunnen sympatiaa Korean kanssa laadittava sopimus olisi tärkeä. Me olemme liian myöhään lähteneet tällaisiin vapakauppa sopimuksiin asianmaiden kanssa. Minun mietinnöstäni äänestettiin vuonna 2002 ja silloin parlamentti selkeästi esitti halunsa saada asianmaiden kanssa sopimuksia, mutta näin liittyy tietenkin ongelmia. Robert toi yhden asian, asian esiin ja minä haluaisin viitata alkuperäsääntöihin. Se on toinen tärkeä aihe. Duty drawback-lauseke tietenkin myös ja alkuperälauseke – ja jos otatte huomioon, että yleensä Euroopan unioni ei ole tällaista sallinut vapakauppasopimuksessa, niin mikä ero tässä on? En minä vastusta. Tukisin sitä kyllä, mutta minulla on omat epäilyni siitä, onko nyt oikea aika, onko sopimus hyvin laadittu, eikö se vaikuta kielteisesti meidän työmarkkinaoloihimme ja yrityksiin, jotka kaikki talouskriisin takia kohtaavat ongelmia. Onko nyt todella vastuullista nähdä tällaisen sopimuksen solmimisen? Tämä on mielestäni nyt keskeinen kysymys. Tietenkin suhtaudun avoimesti kaikkiin esittäminen kantoihin. Me olemme ottaneet tämän esiin kysymyksensä, jota emme ehkä esitä suullisessa kysymyksessä. Kun herra Balas oli täällä komissiosta viime kerralla, niin esitimme näitä kysymyksiä ja haluaisinkin pyytää, että saamme vastauksen, joka on jäänyt meillä vielä kuulematta. Riitojen ratkaisusta kysymys. Me edistymme vähän parlamentissa, kun tapasimme Prahassa transatlanttisessa lainsäädäntövuoropuhelussa. The documentations, um, we have um, now support from Shirley. Olen iloinen siitä, että me olemme saaneet Shirley Berkeleyltä tukea. Hän on vara- tai yhteispuheenjohtajana lainsäädäntötyössä kongressista Cohen. Herr Cohen myös, hän on laittanut nettisivuilleenkin tämän, että me löysimme sovun. Tietenkin pitää sitten vielä katsoa, miten tämä voidaan hoitaa. Tämä on vähän hankalampaa käytännössä, mutta jälleen mielelläni annan nämä asiakirjat. Eilen juuri kirjoitin komission jäsen Verhoigenille kirjeen. Toivon, että tämä voidaan ottaa seuraavan kokouksemme kesäkuussa. Toivon, että olette paikalla. Minä olen lähettänyt tämän kirjankopion myös teille. Ja viimeisenä, anteeksi vain puheenjohtaja, haluaisin kysyä vielä, koska olin käsittelemässä tätä sopimusta – Nosolurannikon kanssa haluaisin kiittää kaikesta tekemästänne työstä. Oli hienoa nähdä teidän valmiuttanne ottaa kantaa kaikkein hankalimpiin kysymyksiin parlamentin puolelta, myös Yhdysvaltain puolelta. Joten todella hienoa työtä ja siitä kiitos. Toivoisin, että toisella vuosipuoliskolla ja minä luppaisin itse, että voin olla avuksi Norsun luurannikolla tämän teknisen avun alalla. Jälleen toivoisin teidän tukeanne jos voisitte vakuuttaa, että joku asiantuntijasta ne voisi löytää aikaa lähteä sinne yhdessä, niin siitä olisi vielä enemmän apua. Lupasin tätä nousun luurannikolle ja haluan pitää tästä lupauksesta kiinni. Kiitos oikein paljon. Paljon kiitoksia. Niin mehän sanomme, että lupauksista on pidettävä kiinni ja ja ymmärrän, että komissiolta tällaista tällaisesta muistutetaan. Niin sitten vielä kolme puheenvuoropyyntöä, ehkäpä ne kuullaan ennen kuin komissio vastaa näin. Kollega Ford, olkaapa hyvä. Kiitoksia komission jäsen. Yritän nyt puhua lyhyesti. Voisiko kertoa, mitä nyt tapahtuu Kolumbian osalta? Te varmaan kuulitte, että tuossa loppuosassa ennen tätä puhumme Kolumbiasta. Ja mielestäni siellä on on tehty uskomattomia valituksia ihmisoikeustilanteesta. Siellä tarvitaan arviointia ja tutkimuksia, ja en nyt odota mitään johtopäätöksiä, mutta tehdäänkö tällaisia tutkimuksia näihin valituksiin, joita on tullut hyvin uskottavista lähteistä, myöskin Etyjin pääsihteeriltä. Sitten ASEANista. Te puhuitte siitä, että jos halutaan arkkitehtuuria jonka avulla voitaisiin toimia yhteistyössä, niin oma näkemykseni on, että tällä hetkellä neuvottelut menevät aika pitkälle. Osa maista haluaa edetä, toiset haluavat, mutta eivät pysty, ja toisia ei oteta mukaan. Esimerkiksi Laos, Kambodža ja Myanmar liittyvät näihin, tähän ryhmään. Eli meidän pitäisi ehkä liittyä tähän suuntaan, mutta meillä pitää olla puitteet, jotta ne, jotka eivät ole nyt mukana, voivat siihen myöhemmin liittyä mukaan. Sitten, jos halutaan norsuja huoneeseen, no te ette puhuneet Kiinasta ettekä Japanista. Nämä ovat nämä kaksi globaalia elefanttia, jotka toimivat omalla tavallaan, ja meidän täytyy siihen sopeutua. Ja oletteko menossa käymään esimerkiksi Kiinaan seuraavien kuukausien aikana? Mielestäni se olisi tärkeää. Ja sitten vielä Korean tasavalta. Minua pyydettiin puhumaan muutamasta kohdasta ja kuten tiedätte, minä olin Korean valtuuskunnan matkalla Pekingissä ja Soulissa äskettäin. Ja siellä tapasimme ulkoministerin Soulissa ja myöskin kauppaministerin. Eli keskustelimme silloin muutamista kysymyksistä. Minusta vaikuttaa, että Saksan autoteollisuus vähän lietsoo pelkoa. No tietysti kustannuksia tulee syntymään, ja niitähän pitää ollakin, koska on myöskin voittoja, ja voitot ovat kokemusten mukaan valtavasti suuremmat kuin kustannukset, mutta Saksan autoteollisuus kuvittelee, että jos näin tapahtuu, niin sitten seuraamukset koetaan jo ensi tiistaina – ja hän kestää 5-6 vuotta. Ja siinä hän jo kaikki ovat unohtaneet, miltä lama näyttikään. Eli siellä nyt tähän päivään heijastetaan sitä, mitä kustannukset tulevat olemaan. Ja seuraavien vaalien, siis ei ensi tämän vuoden vaalien, vaan seuraavien vaalien jälkeen vasta nähdään näitä vaikutuksia. Sitten nämä veronvähennykset. No, eteläkorealaiset ilmeisesti ovat valmiita toimimaan, eivätkä odota, että tämä asia häviäisi mihinkään. Meidän pitää löytää jonkinlainen tapa näiden tullien suhteen, eli jos ostaa Kiinasta puhelimen, että siihen laitetaan jokin merkki ja sitä myytäisiin korealaisena. No, meidän täytyy näitä asioita vielä käsitellä. Jos me nyt emme allekirjoita sopimusta Korean kanssa, niin mitään muuta oikein ei ole tulossa lähitulevaisuudessa. Kaikki viittaa siihen, että kumpikin osapuoli hyötyisi tästä valtavasti. Ja meidän pitäisi nyt vähän kampanjoida näiden etujen hyväksi, eikä vain puhua näistä huonoista puolista. Ja ne, jotka hyötyisivät tästä Euroopasta, heillä pitäisi vähän kertoa Euroopan parlamentille näistä eduista, eikä vain luottaa parin ihmisen, jotka lietsovat pelkoa näistä kustannuksista. Paljon kiitoksia. Ja seuraavaksi kollega Kamal, olkaapa hyvä. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Arvoisa komissaari, olen pitkälti samaa mieltä siitä, mitä täällä on jo sanottu. Ja minä yritän kotipuolessani puhua teidän puolestanne mutta kun edustamme eri poliittisia puolueita, niin en usko, että siitä on hirveästi hyötyä ja se saattaisi kyllä romahduttaa uranne heti alkuunsa. Mitä täällä on siis jo sanottu VTOhon liittyen, niin mitkä ovat näkemyksenne keskusteluiden jälkeen Yhdysvaltojen kanssa? Me olemme nähneet, minkälaista huopamista ja soutaamista tämä on ollut. Demokraatit kongressissa ja hallintopuolella eivät ole aivan täysin samoilla linjoilla. Silloin kun kävin Yhdysvalloissa vaalien aikaan, niin keskustelin siellä kauppapolitiikasta vastaavien henkilöiden kanssa ja he sanoivat, että demokraatit eivät kongressissa välttämättä tämän vapakauppasopimuksen puolesta puhuisi, joten nyt kysyisinkin teiltä, että Intian vaalien jälkeen ja vaikkakin Intia nyt on tässä enemmän mukana, niin missä määrin yhdysvaltalaiset ovat tässä mukana ja saadaanko VTO-prosessin vauhtia? Ja sitten toinen kysymys liittyy EUn ja Intian välisiin suhteisiin. Missä vaiheessa näihin taas palataan? Mehän tiedämme, että vaalit vievät omat aikansa ja parlamentissa tapahtuu muutoksia. Sitten Etelä-Koreaan liittyen yleensä olen hyvin skeptinen näiden teollisuuden vaatimusten suhteen. Muistan, että 80-luvulla autoteollisuus osoitti sormella Japanin suuntaan. Ja tässä tilanteessa kuitenkin ymmärrän, mitä eurooppalaiset valmistajat toteavat, että Korean markkinoilla autojen pitää läpäistä aivan toisenlaiset testit kuin täällä, jotta ne voitaisiin saada siellä myyntiin, joten kysyisin, että mitä olette tämän alan tiimolta tehneet? Mitä aiotte tehdä, jotta lähtökohdat olisivat molemmin puolin samanlaiset? Ja sitten kolmas asia liittyy Andin yhteisön maiden kanssa neuvotteltavaan sopimukseen. Tietenkin silloin, kun maan sisällä kiehuu, niin jotkut pyrkivät näitä erimielisyyksiä setvimään kansainvälisellä tasolla. Ja kysyisinkin teiltä, että mitä mieltä te olette näistä väitetyistä ihmisoikeusloukkauksista, vaikkakin murhamäärien, tai siis että murham, murhimäärä on laskenut. Tietenkin voidaan sanoa, että lyhyessä ajassa on tehty paljon työtä, mutta jos nyt ajatellaan, niin mitä tapahtuisi, jos emme tätä sopimusta saataisinkaan aikaiseksi, eli mitä se tarkoittaisi EUn ja Kolumbian välisiä suhteita silmällä pitäen. Kiitoksia sitten kollega Luktova. Eh, Kiitoksia. Haluaisin onnitella komission jäsentä kaikista hänen ponnisteluistaan ratkaista lukuisia ongelmia kansainvälisessä kaupassa ja toivotan hänelle hyvää onnea toiselle toimikaudelle. Kiinnittäisin huomioon toiseen aiheeseen, eli antidumping, politiikka ja toimenpiteet. Tämähän liittyy tuotujen tuotteiden laatuun ja myöskin elämänlaatuun. Tähän liittyy myöskin ympäristön suojelu ja kysymykseni liittyy täsmälliseen esimerkkiin. Omassa maassani Bulgariassa Sinne tuodaan myrkyllistä sementtiä naapurimaasta, eli Turkista. Ja sementtiä tuodaan aivan epärealistisiin polkumyyntihintoihin. Nyt kriisissä ja taantuman aikana tuotantoteollisuudessa polkumyynnin vastaiset toimet ovat tärkeitä, jotta voidaan suojella tuottajia ja kuluttajia. Samaan aikaan meidän pitäisi löytää tasapaino niin, että polkumyynnin vastaiset toimet eivät muotoudu protektionistiseksi politiikaksi. Ja siksi komission jäsen haluaisin kysyä, mikä on teidän pitkän aikavälin näkemyksenne liittyen polkumyynnin vastaiseen politiikkaan ja niihin riskeihin, että niistä tuleekin protektionistisia toimenpiteitä. Kiitos. Paljon kiitoksia. No niin, arvon komissaari, paljon kysymyksiä, hyvin erityyppisiä kysymyksiä. Nyt teille tarjotu mahdollisuus vastaakseni näihin. Ensin Haluaisin kiittää kaikkia puhuneita ystävällisistä sanoista, jotka kohdistuivat minuun ja tulevaisuuteeni. Olen kiitollinen sitä, että lähetätte, olisin kiitollinen, jos voisitte lähettää pääministerille kirjeitä, siis ihan puoluekannasta riippumatta. Kiitos siis kaikille. Todella arvostan tätä samani tukea. Robert. Varmasti jos Pascal Lamy nimetään, nimetetään uudestaan tehtävänsä, voin lähettää terveiset myöskin teiltä. Tiedämme tuloksen varmaankin noin kolmelta tänään iltapäivällä. Kaikki seuraamme varmasti tilannetta tarkkaan. Olen samaa mieltä siitä, että talouskriisin aikana jatkuvuus on hyvä asia ja Pascal varmasti olisi oikea henkilö tässä aimaan VTOn työtä eteenpäin, erityisesti Dohan kierrosta ajatellen. Aloittaisin estämästäsi kysymyksistä, mutta otan muiden kommentit huomioon Etelä-Koreaan liittyen. Siis paljon saa seikkaa aluksi noin taustaksi. Minä en halua sopimusta, josta ei ole paljon hyötyä EUn talouksille. Lähdetään siis liikkeelle tuosta periaatteesta. Mitä tämä sopimus tarjoaa EUn talouksille? Ja tuohan linkitetään se, että autoteollisuus on ratkaisevan tärkeä. Kun ajatellaan komission ja minun haluaa huolehtia autoteollisuuden tulevaisuudesta. En usko, että autoteollisuuden loppu tulee eteen tämän sopimuksen kautta. Enkä usko, että tämä vaikeuttaa autoteollisuutta taantuman aikana haluan huolehtia siitä, että tämä on hyvä sopimus autoteollisuudelle ja teollisuuksille. Pari vuotta sitten lähdimme liikkeelle ja silloin komission kollegat käyttivät paljon aikaa yhteistyöhön autoteollisuuden kanssa saadakseen tietoa siitä, mitä ongelmia siellä on. Särkämällä sinä puhuit näistä standardeista. Ja muista, me olemme puuttuneet kaikkiin näihin kysymyksiin. Me olemme nyt sopimuksessa mahdollistaneet sen, että autoteollisuus voi edelleen viedä autoja Koreaan noin 3 prosenttia markkinaosuudesta. Sama osuus kuin meillä, vaikka meidän markkinamme ovat suuremmat. Joidenkin autovalmistajien osalta ongelma oli se, että päästöt esimerkiksi, jos viedään Yhdysvaltoihin, niin silloin noudatettiin jo samoja standardeja, Kalifornian standardeja, joita käytettiin – myös Koreassa, mutta ne autonvalmistajat, jotka eivät vieneet Yhdysvaltoihin, kohtasivat uusia kustannuksia. Me olemme ratkaisseet nyt nämä kysymykset, joten meidän valmistajillemme markkinat avautuvat ja voivat kasvaa. Varmasti markkinoilla on tilaa tietylle autoille. Koreassa kävin Renon tehtailla ja toimivat Korean markkinoilla. Me olemme puuttuneet näihin huolenaiheisiin ja suhtaudun luottavaisesti siihen, että autoteollisuuden alla kyllä ymmärretään tekemämme työ. Aito huolenaihe autoteollisuuden alalla on se, miten tämä sopimus vaikuttaa mahdollisuuteen ylläpitää markkinaosuuksia. Faktat. Näitä ei ole kukaan kiistänyt. Käsittääkseni 650 000 euro korealaista autoa olisi voitu ottaa EU markkinoille ennen lamaa taantumaa. 600 000 autoa tehdään nyt osissa korealaista autoa EUn alueella. Joten tämä varsinainen osuus näistä autoista on 50 000. Yleensä kuluttajat valitsevat joko korealaisen tai japanilaisen auton. Tällainen valinta on kuluttajalla harvoin vertaillaan eurooppaista tai korealaista. Teoreettisesti tällainen valinta on tietenkin mahdollinen. Me puhumme tilanteesta, jossa Korea jo valmistaa autoja täällä. Korealaisia autoja meillä on jo. E, emme voi nyt estää näiden autojen markkinoille pääsyä, vaan kysymys kuuluu, miten tuemme – sopimusta, joka saa aikaiseksi sen, mikä muuttaa autoteollisuuden tulevaisuutta minun mielestäni. Paremmat taloudelliset ehdot kotimaissa. Man alueen autokauppahan vaikuttaa autoteollisuuden tulevaisuuteen. Se, miten me ostamme autoja, vaikuttaa ja ainoastaan vienti EUn ulkopuolelle. Tämän sopimuksen kautta pitää antaa aidot mahdollisuudet mahdollisimman monelle EUn teollisuussektorille ja näin tuetaan myöskin muita teollisuuden aloja, mutta autoja myös. Joten minä esittäisin teille, että palaan tuohon duty drawback-kysymykseen. Se on ihan erityiskysymys, mutta näistä asioista on neuvoteltu hyvin varovaisesti ja tarkkaan. Arviot vaihtelevat, mutta 20 miljardia euroa talouskasvua. Tämä on yksi arvio. Jotkut maat ovat tehneet suuria arvioita. En tiedä, mitä ne ovat, koska ne ovat Saksan hallituksen lukuja. Siellä selkeästi puhutaan miljardista euroista. Ajatellaan esimerkiksi kemian teollisuutta, alaa, lääketeollisuutta. Joten suuret voittajat löytyvät EUn talouksista, erityisesti autoteollisuuden alalta. Duty drawback-kysymys on aiheuttanut huolta. Korealaiset ovat alusta asti, neuvotteluiden alusta asti, pitkään jo ennen kuin minä lähdin neuvottelemaan, että tämä on heille ratkaiseva kysymys. Ja vähän aikaa sitten sain kuulla kaikki syyt tälle tärkeälle perustelulle. Siksi se, että se on tärkeä osa heidän tukeaan pk-yrityksille. Me olemme ymmärtäneet, tämän ja pyrkineet neuvottelemaan paremmin muista osista sopimusta. Tämän sanottuani kuuntelin tarkkaan jäsenvaltioiden puheenvuoroja, enkä halua tässä paljastaa korttiani liikaa, mutta kuulin täällä sanotun kyllä ja Greenfordin puheenvuoron esimerkiksi, että Korean hallitus todella haluaa saada tämän sopimuksen – solmittua, joten me keskustelemme edelleen 150 miljoonaa euroa mahdollisesti. Joten varmasti tässä on hyviä mahdollisuuksia. Kriittinen kysymys on aina ollut kuitenkin se, miten voimme huolehtia siitä, että miten voimme huolehtia sen, ettei synny ongelmia alkuperäsääntöjen kanssa – että joku on lähtöisin Kiinasta ja siihen laitetaan vain eri merkintä. Meidän täytyy huolehtia siitä, että muun maan tuotteita ei tule Korean kautta. Haluaisin kuitenkin myös sanoa, että eurooppalaiset valmistajat Koreassa tuovat melko paljon tuotteita lopputuotteen luomiseksi. Eli ei saa myöskään tappaa Euroopan teollisuuden tarvitsemaa, koska Etelä-Koreassa ei ole paljon tarjolla raaka-aineita, joten eurooppalaiset valmistajat siellä myöskin harrastavat tuontia. Tämä on nähtävä tasapainossa aina, mutta on huolehdittava alkuperäsäännöistä siitä, että tuu, tuote on Tuotteen on oltava sanan, että se on ainakin osittain valmisteltu ja tuosta osuudesta keskustellaan vielä. Sitten tuo duty drawback-kysymys on tärkeä. Minä olen hyvin tietoinen autoteollisuuden ongelmista. Minun oveni on avoinna, että autoteollisuuden edustajat voivat tuoda huolenaiheensa julki. Parhaalla tahdollakaan me ei saada kaikkia paikalleen viiden, kuuden vuoden kuluessa. Suurin osa vaikutuksista tulevasta tuon kauden jälkeen ja silloin toivomme, että tämä lama on takana ja talous kasvaa jälleen, mutta monet edulliset asiat meidän osaltamme esimerkiksi – mahdollisuudet päästä suurille markkinoille. Monet näistä vaikutuksista tulevat meidän hyödyksemme jo heti alusta asti, että tämä on erittäin hyvä sopimus Euroopan unionille. Ja nyt kun elämme taloudellisesti hankalia aikoja, se on erityisen tärkeää. Siksi on tärkeää solmia mielestäni tämä sopimus nyt, koska tämä on yksi tapa, jolla teollisuutemme voivat hyötyä. Mutta otetaan kuitenkin jotenkin huomioon autoteollisuuden haavoittuvaisuus ja pyritään vahvistamaan autoteollisuuden mahdollisuuksia. Mutta realistisesti korealaisia autoja valmistetaan jo EUn alueella, emme voi sitä asiaa muuttaa. Emme saa mitään kauppahyötyä, joten mahdollisuus. Meillä on tässä nyt mahdollisuus, jota, joka meidän tulisi käyttää. Tällainen kysymys, jonka useat kollegat ottivat esiin, liittyy Yhdysvaltoihin ja Dohan kierrokseen. Erika ja muiden tavoin minä kävin kongressissa, puhuin valmistajien järjestöjen yhtiöjen kanssa. Olen tavannut useita komiteoiden puheenjohtajia senaatissa. Olen saanut tuntitolkulla mahdollisuuden keskustella kysymys- ja vastaussessioita myös. Erika, aivan totta, siellä on selkeästi kysymyksenä esillä se, pitääkö kongressi tätä sopimusta myönteisenä Yhdysvaltain kannalta. Ja kaikki varmasti tiedämme, että jos lähdemme uudestaan avaamaan kaiken, mikä on nyt pöydällä, niin tästä sopimuksesta ei tulisi mitään. Kysymys, jonka sanoin Yhdysvaltain kappaedustajalle, että kysymys, tähän hänen pitäisi nyt tutkia, on se, että hän tutkisi etuja Yhdysvaltain taloudelle. Mitä etuja siellä on olemassa ja mitä muuta hänen pitää saada aikaiseksi. Suuri kysymys Yhdysvaltain osalta tällä hetkellä kai on se, että selvitettäisiin vähän tarkemmin, mitä odotuksia kehittyviltä talouksilta on. Ehkä voitaisiin esittää selkeästi, mistä nyt on kyse, koska – kielenkäyttö on usein vähän epäselvää. Toivon, että nyt keskityttäisiin, käytettäisiin energiaan tuohon 20 prosenttiin, jota ei vielä saatu läpi. Kuutta kuukautta siellä pyydettiin puolta vuotta aikaa, mutta minusta tuntuu, että siellä edetään ehkä nopeammin. Valkoisessa talossa pitää tehdä poliittinen päätös ja sitten tehdä se päätös laajemminkin, että neuvottelukierroksen on lähdettävä jälleen. Saman kongressissa on käsitelty näitä kahdenvälisiä sopimuksia, mutta Tämä on hankala tilanne, koska monet valmistajat, maatalous ja niin edelleen ovat huolestuneempia tämän sopimuksen eduista kuin mitä ehkä olisi oltu pari kuukautta sitten, joten olen samaa mieltä kaikesta täällä sanotusta nyt on liittyvistä ongelmista. Erikan esittävät kysymykset uhkapelistä. Meidän Meitä kiinnostaa kovasti tuo aihe ja sieltä esitettävä kertomus kiinnostaa kovasti. No sururannikko totta kai, kerro vain mitä tarvitsette, niin sitten kollegat auttavat. Eli tämän allekirjoituksen jälkeen todella paljon työtä pitää tehdä edelleen, erityisesti näissä talousoleissa. Klin otti esiin monia eri aloja. Pyrin vastaamaan näihin kysymyksiin ja ottamaan huomioon myöskin Saidin Kolumbiasta sanoman. Me tarkastelemme hyvin tarkkaan Ilon ja YK on sanomaa. Me kuulemme vähän kahta laista. Selkeäitä osoitteita, osoitusta on sitä, että huolenaiheita on, mutta tällä hetkellä meillä on vielä kokous tulossa, mutta YK ja ILO sanovat nyt, että tämä on ala, jonka pitäisi aiheuttaa huolta. Mutta En tiedä, tarvitaanko vielä muodollisia tutkimuksia. Tämä tilanne voi kuitenkin muuttua ja me haluamme tämän maaryhmän osalta sitä. Ja olen käsittääkseni valiokunnassa tämän jo sanonutkin, että kauppa on yksi osa palapeliä. Se voi yksin ratkaista kaikkia ongelmia suhteissa EUn ja toisen valtion välillä. Se ei voi olla yksin, se voi olla vain osa palapeliä. Joten Hyvin tärkeää on keskusteluiden edetessä, että ymmärrämme, että yleisesti ottaen suhteissa käsitellään näitä asioita. Kolumbian ministeri varmasti tämän tietää. Tapasin viime vuonna Kolumbian presidentin ennen komission niin Oli jännittävä nähdä, miten paljon siellä on muutoksia tapahtunut, mutta lisää edistystä tarvitaan ja Kolumbian etujen mukaista on osoittaa, että edistystä on tapahtunut. Minä haluaisin siis, että edetään tässä hengessä, että halutaan ihmisoikeusrikkomukset loppumaan kokonaan. Tässä hengessä pitäisi työtä tehdä. Asianmaiden osalta olen klinikassa kanssa samaa mieltä. Vietnam, Singapore, Taimaa ehkä. Nämä ovat todennäköisimmät edistyjät. Mielelläni näkisin tämän Kiina. Varapääministeri tulee ensi viikolla korkean tason vuoropuheluun, jossa olen varapääministerin kanssa yhteispuheenjohtajana. Selän komission jäseniä ja käsittääkseni 10-11 Kiinan ministeriä, jotka ovat täällä torstain ja perjantain. Tuon tapaamisen yhteydessä keskustellaan monista aiheista, kauppa, investoinnit, muut huolet, yritysmaailma, niin edelleen. Eri komission osastot ovat läsnä ja lounaalla tavataan monia pääjohtajia kautta Euroopan unionin, että voidaan puhua kaupasta Kiinan kanssa. Ja nykysuunnitelman mukaan käyn Kiinassa vasta vierailulla syyskuussa. Japani. Japanin EUn huippukokous järjestetään piakkoin Prahassa. Voin palata väitellen Japania koskeviin kysymyksiin, en ehkä hän tällä hetkellä kuitenkaan. Ja polkumyynnin vastaista toimista. Se käsittääkseni on aina kysymys, joka jäi vielä ilman vastausta. Selvä Bulgarian edustaja siis. Polkumyynnin vastaiset toimet. Niistä ollaan montaa mieltä. Minun kantani on se, että meillä on säännöt ja niitä pitäisi noudattaa. Näissä talousoloissa on tärkeää, että näyttää siltä, että näitä sääntöjä noudatetaan tarkkaan. Ymmärrän, että talous, näissä talousoloissa polkumyynnin riski on suurempi ja siksi pitää voida toimia nopeasti. Ymmärrän myös, että hinnat laskevat ja että tämä on otettava huomioon, kun katsotaan, pohditaan sitä, mikä on polkumyynti ja mikä ei. Pidemmällä aikavälillä on käytävä keskustelu minun mielestäni ja tiedän, että Tällaista keskustelua on käyty pitkän aikaa, mutta mielestäni todella nyt tulee keskustella siitä, miten voidaan huolehtia siitä, että me todella aidosti taistelemme huonoja käytäntöjä vastaan, jotta voimme huolehtia markkinaosuuksista ja teollisuudestamme tulevaisuudessa. Että emme vahingossa tai tahallamme lähde protektionismin tielle. Nämä ovat kuitenkin tärkeitä välineitä, joiden kautta meidän on huolehdittava omasta taloudestamme. Minun roolini on ennen kaikkea huojella, huolehtia EUn taloudesta? Uskoakseni olen vastannut kaikkiin kysymyksiin. Pahoittelen, jos näin en tehnyt. Toivon, että tämä riittää vastaukseksi. Kiitos. Paljon kiitoksia, arvoisa komissaari. Minä uskon, että saimme vastaukset kysymyksiin, koska katselin tänne kollegoiden suuntaan ja kyllä täällä nyökkäiltiin ja kollega vaan pitää pudistella päätään. Se on tällainen tapaero. No niin, nyt on tämän kokouksen osuuden päätös käsillä. Nyt mentä, voitaisiin mennä tuonne käytävälle. Siellä on kuplivaa tarjolla, mutta sitä ennen vielä ihan lyhyt muodollinen koordinaattoreiden kokous. Kaikki muut voivat siirtyä jo salin ulkopuolelle. Me tulemme heti perässä niin yleensähän koordinaattoreiden kokoukset järjestetään suljettujen ovien takana, mutta koska se taas veisi hirveästi aikaa, niin ehdottaisin seuraavasta ratkaisumallia. Olette varmaankin saaneet nämä asiakirjat käyttöön ja nyt kysyn kaikkiin asiakirjoihin liittyen, että hyväksyvätkö läsnä olevat koordinaattorit kaikki esitetyt ehdotukset? Eli teille käy kaikki, joten pöytäkirja laaditaan siltä pohjalta. Ja näin koordinaattoreidenkin kokous päättyy. Kiitokset tulkeille. Tulkeetkin, tulkitkin ovat tervetulleita tähän pienimuotoisen vastaanottoon. Älkää häipykö, vaan tulkaa kippistelemään. Ja kun en henkilökohtaisesti enää tänne palaan, niin sydämelliset kiitokset teille kaikille tästä erinomaisesta yhteistyöstä. Ja nyt vielä Puheenvuoro Eerikalle. Puheenjohtaja, minä haluaisin ryhmäni nimissä kiittää ennen kaikkea teitä. Me suhtaudumme hiukan skeptisesti aluksi. Ei ole niin helppoa hyväksyä teidän poliittisen linjanne edustajaa, mutta kaikki on sujunut hyvin. Kiitos paljon ja toivon, että olemme yhteydessä edelleen.